Um, very pleased that uh, I think we... Me, meillä on tässä ydintiimi ensimmäisen mietinnön käsittelyä varten ja tämä menee verkkoon. Me olemme vähän kummallisessa huoneessa, koska tämä on sovitteluhuone. Tämä iso sali ja näin juuri ja juuri jäsenet. Varmasti meillä on hyödyllinen kokous koska on ryhmäviikon torstai-aamu, osallistuminen on kevyempää kuin normaalisti. Joko ihmisiä on missioilla, mutta meillä on joko tärkeitä mietintöjä ja lausuntoja keskusteltavan, joten olette erityisen tervetulleita. Ja viime viikon kokouskertomus on julkaistu verkollakin, ja valikunnan jäsenillä on varmasti toimistossa kopio muodollisesti ajatellen ja, ja ennen kuin Gal mietintöön siirrytään, joka toivotan siis tervetulleeksi, meillä on hyväksyttävä esityslista. Ja siinä yhteydessä haluaisin kertoa teille, että neuvottelut Euroopan standardointiviraston kanssa käytiin menestyksekkäät neuvottelut neuvoston kanssa ja olemme saaneet muodollisen kirjeen neuvostolta vahvistaen tämän. Ja kerroin jo varmaan, että sisämarkkinoiden informaatiojärjestelmä asetus on myös neuvoteltu menestyksekkäästi loppuun. Ja ehdotan, että molemmat valiokunnassa muodollisesti hyväksytään 21.6. seuraavassa kokouksessamme. Sitten ne voi viedä täysistuntoon syyskuuksi. En usko, että aikaisemmin niitä saa listalle vaikka ryhmät voivat niitä sitten tarkastella. Koska me aina innokkaasti noudatamme ensimmäiseen käsittelyyn sääntöjä. Haluamme sitten mahdollisimman transparentteja. Ihmiset voivat perehtyä tekstiin. 21.6. tekstit ovat hyväksyttävissä. Ja esittelijät kertovat myöskin kokemuksista. 8.5. kokouksen pöytäkirja on teille ja ne katsotaan hyväksytyksi tänä iltaan mennessä, jolle muutoksia lähetetä meille. Selvä. Siirrytäänpä lausunto luonnokseen. Lausunto, joka on menossa liikennevaliokuntaan maahuolinta unionin lentokentillä. Ne Rava Gal Palch on esittelijä, Rava Ruile on paikalla. Professori Correio de Campos ja ellei sano sanasensa, ellei Rava Chaldemose tule paikalle. Mutta Gal Palch kertoo päätelmistään nyt. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen erittäin tyytyväinen siitä, että voin esitellä teille tämän lausunnon, lausuntoluonnoksen. Tämä koskee neuvoston direktiivin 96-67 kumoamisesta liittyen maahuolintaan ja menen nyt ihan suoran asian. Haluaisin aluksi kertoa, miksi komissio esitti tämän ehdotuksen. Te tiedätte, että ehdotus esitettiin ensimmäinen syysku- syyskuuta 2011 uudesta asetuksesta, joka liittyy maahuolentapalveluihin. Ja ongelma oli se, että edellinen lainsäädäntö, joka hyväksyttiin 96, joka on vielä voimassa, siinä puiteolosuhteet muuttuivat radikaalisti. Ensinnäkin matkustajien määrä on lisääntynyt hyvin valtavasti ja on ollut tiettyjä kapasiteettiongelmia. Ja lentokenttäpalveluista tuli paljon tärkeämpiä ja maahuolintapalveluja palveluja piti tehostaa ja laatua piti parantaa. Kuulemismenettelyn seurauksena kävi ilmi, että nykyinen puitteisto ei ole enää asianmukainen ja me toteutimme myös tutkimuksen. Siinä oli 67 palvelun tarjoajaa mukana ja 27 lentokenttää, useita lentoyhtiöitä ja liittoja oli mukana. Ja meillä on nyt tulokset ja meillä on oikeastaan kaksi ongelmaa tässä. Se tuli tuloksena, kun katsotaan näitä maahuolintapalveluja, on erilaisia esteitä jotka estävät sen, että maahuolintapalvelut eivät ole tarpeeksi tehokkaita. Ja toinen ongelma on se, että meidän pitää taata joustavuus, turvallisuus, ympäristön suojelu ja niin edelleen. Ja kaikki nämä asiat ovat sellaisia, jotka eivät nykyisessä lainsäädäntöpuitteistossa tule huomioiduksi. Ja nyt on kaikkien etujen mukaista, että maahuolintapalvelut ovat tehokkaita Tämä on myös matkustajien edun mukaista ja me haluaisimme tehokkaasti käyttää kaikkia lentokenttien infrastruktuureja, jos me haluamme, että tämä teollisuuden ala toimii paremmin. Ja tietysti teollisuuden ala halusi saada komission ehdotuksen Komission ehdotus on askel eteenpäin, hyvin merkittävä sellainen, kun verrataan sitä nykyiseen lainsäädäntöön, mutta on kuitenkin muutamia asioita, jotka ovat vielä avoimia. Pyrin analysoimaan ja jaottelemaan nämä avoimet asiat omassa luonnoksessani ja haluaisin nyt käydä ne läpi. Ensinnäkin maahuolentapalvelujen vapauttaminen ja markkinoiden vapauttaminen EU:ssa. Jos katsotte tätä minun äh, lausuntoluonnostaan, niin näette ja toivottavasti olette samaa mieltä siitä, että markkinoiden pitäisi olla avoimia, mutta ainoastaan tasapainoisella tavalla. Ja kerron teille miksi. Tämä on hyvin pääomaintensiivinen ala, sillä on hyvin korkeat kiinteät kulut ja kilpailu on hyvin vahvaa. Ja komissio ehdotti, että lentokentät, joilla kulkee yli viisi miljoonaa matkustajaa vuodessa, palvelun tarjoajien määrää lisättäisiin kahdesta kolmeen tällaisilla lentokentillä. Tämä olisi minimimäärä ja myös asiantuntijat hyväksyivät tämän ehdotuksen ja olen samaa mieltä itsekin tästä asiasta. En ole valmistellut mitään muutoksia ja tarkistuksia tähän asiaan ja haluaisin vain sanoa, että jokaisella lentoyhtiöllä on mahdollisuus oma huolintaan, mikäli ne haluavat. En tiedä, että olemme valmiita siihen, että markkinoita avattaisiin vielä enemmän joten en voi tukea sitä, että markkinat avattaisiin kokonaan, koska tämä aiheuttaisi vakavia ongelmia. Se lisäisi paineita maahuolintapalvelujen tarjoajille ja tämä vaikuttaisi palkkoihin esimerkiksi. Sillä olisi kielteinen vaikutus työllisyyteen, turvallisuuteen, koulutusmahdollisuuksiin ja niin edelleen ja niin edelleen. Voisin jatkaa ja kertoa pitkän listan kaikista ongelmista, joita tämä aiheuttaisi. Mutta sitten on myös toinenkin asia, joka on tärkeä. Jäsenvaltiot haluavat ottaa käyttöön äh, yhteisen tai keskinäisen tunnustamisjärjestelmän. Kaikki tukevat sitä, että sisämarkkinoilla äh, kannatetaan vapaata liikkuvuutta ja tämä keskinäinen vastavuoroinen tunnustamisjärjestelmä tarkoittaa sitä, että kaikkien menettelyjen pitää olla avoimia ja ne eivät saa olla syrjiviä. Ei pidä olla esteitä tai rajoitteita sille, että voidaan tulla päästä markkinoille ja sillä, sille, että ää, lentoyhtiöillä on mahdollisuus valita oma huolenta, mikäli ne haluavat. Sitten tarjousmenettelyt ja niiden joustavuus. Komissio esitti toisen ehdotuksen tässä yhteydessä Komissio sanoi, että tarjouskilpailun julkaiseminen sen yhteydessä yksityiskohtaiset tiedot pitää olla saatavilla ja valintajakson pitäisi olla enimmillään kymmenen vuotta. Minä tuen tätä ehdotusta, mutta meidän pitäisi ottaa kaikki palvelut tähän mukaan, ei ainoastaan keskin, äh, keskinäiset äh, palvelut. Sen pitäisi olla, siis ajanjakson pitäisi olla kymmenen vuotta kaikkien palvelujen osalta, ja tätä ei pitäisi rajoittaa ainoastaan artikla 14. Minulla on tässä yhteydessä myös toinen ehdotus. Mitä jos tarjouskilpailu ei ole menestyksekäs ja palvelun tarjoajat lopettavat palvelunsa? Me saadamme olla sellaisessa tilanteessa, jossa on de facto monopolitilanne ja tämä tarkoittaa sitä, että komission ehdotuksen mukaisesti voimme käyttää tilaisuutta hyväksi ja antaa lentoyhtiölle mahdollisuus äh, määritellä hinnat tietyksi ajaksi. Sitten viimeinen ehdotukseni liittyy infrastruktuuriin ja esimerkiksi kuluihin ja muutoksiin niissä. Tässä on yksi tärkeä asia. Kuka tahansa, joka käyttää lentokenttää, hänen pitää pystyä suunnittelemaan etukäteen. Eli me tarvitsemme keskitettyä lentokenttäinfrastruktuuria ja on suunniteltava etukäteen muutokset kaikissa kuluissa. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmä pitää olla avoin. Ja haluaisin ehdottaa velvoitetta tietoa pitäisi antaa palveluntarjoajille ja yrityksille, ja tämä tieto, sen pitäisi sisältää kaikki tulevat muutokset hinnoissa, investoinneissa ja niin edelleen. Ja tämä tieto pitäisi antaa kaikille palvelun jotka työskentelevät lentokentille. Ja sitten viranomaisilla lentokentillä pitäisi olla mahdollisuus kerätä kaikkia ylimääräisiä maksuja, kuluja. Tähän liittyi äh, valitusmenettely. Tämä tarkoittaa siis sitä, että viranomaiset voisivat kerätä äh, ylimääräisiä maksuja. Ja johdolla pitäisi olla koordinoiva rooli – pitäisi olla mahdollisuus ottaa käyttöön käytännessäännöt lentokentällä. Sen pitäisi olla näiden viranomaisten vastuulla, että tämä, nämä käytännössäännöt otetaan käyttöön. Ja tässä siis pääsen nyt loppuun. Sitten minimikriteerit, mit, mir, minimikriteerit maahuolintapalveluille. Mitä ne oikeastaan ovat? Ne ovat yhdenmukaisia on yhteisten sääntöjen kanssa, jotka hyväksyttiin jo aikaisemmin. Ja siinä otetaan myös huomioon lentokenttien turvallisuussäännöt, turvallisuusjärjestelmät. Tässä taitakin olla kaikki hyvä puheenjohtaja, mitä halusin sanoa, ja mielelläni kuulen varjoesittelijöiden ja kollegojen eh, kannat tähän asiaan. Kiitos. Well, Paljon kiitoksia erittäin kattavasta lausunnosta, varsin teknisestä, mutta tärkeästä aiheesta meille kaikille, kaikille meille matkustajille. Nyt kommenttikierros varjoesittelijöiltä ja muilta, jotka haluavat puhua. Olen iloinen, että Rava Schaldemose on paikalla. En tiedä, puhuuko Manders liberaalien puolesta Ryylle ja Viile on täällä. De Jong ei vielä olen oikeassa, että Rava Emmanuel Meijer on komissiosta ää, liikenne pääosastolta. Hän käsittelee lentokenttiä sisämarkkinoita. Hän varmaan, häntä varmaan haluatte kuulla. Hän on vastuussa ehdotuksesta. Joten varjoasettelijoiden kierros Sheldemosesta aloittaa. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja anteeksi, että saavuin myöhässä. Tämä on hyvin tekninen kysymys joten puhun nyt tanskaa ja toivottavasti se sopii teille. Jeg vil godt sige øh, tak. Haluaisin kiittää. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa hyvästä mietinnöstä. Olen samaa mieltä osasta, en kaikesta, mutta osasta. Olemme samaa mieltä sitä tärkeästä asiasta, että täytyy taata, että maa toimii paremmin kuin nykyään. Ja se täytyy tarkistaa niissä tarkistuksissa, joita me teemme. Mutta meidän täytyy vähän harkita ja muuttaa vähän fokusta pikkusen. Tämä vähän joustavattaa tätä vähän tarkistuksella, että mietinnössä pyritään parantamaan esimerkiksi äh, tarjousmenettelyt tarjousmenettelytä lentokentillä. Mutta jos me käännämme vähän perspektiiviä ja tarkastelemme, miten maahuolinta toimii asiakkaiden näkökulmasta, eli lentoyhtiöiden näkökulmasta. Ja miten se matkustajan näkökulmasta toimii, niin näemme, että me emme saavuta sitä, mitä haluamme näillä tarkistuksilla. Tämä täytyy olla tehokkaampaa. Asiakkaiden täytyy voida odottaa etuja siitä, että maahuolta vapautetaan. Mietinnässä se pidin siitä, että, että on joku minimiaika. kuinka pitkään asiakkaan pitäisi odottaa ää, matkatavaraa. Meillähän on lainsäädäntö esimerkiksi lentojen myöhästymisen suhteen, mutta meillä ei ole, entä sitten, että voisi odottaa matkatavar, saada matkatavarat nopeasti. Ja sitten täytyy fokusoida siihen, miten lentoyhtiöt voivat elää tämän kanssa. Ja tässä olisi tar- vähän käyttöä parannuksille mietinnössä. Ja sinun lausunnossa on joitakin työntekijä koskevia turvalausekkeita. Se on hyvä. Mutta niitä voisi vähän, näitä kommentteja vähän laajentaa. Jos esimerkiksi meillä on alihankkijoita, että se ei voi johtaa siihen, että työhdöt huononevat sen enempää suhteessa turvallisuuteen kuin työympäristöön. Yleisesti olen sitä mieltä, että olemme oikealla tiellä ja katsotaan, että voisimmeko parantaa tätä, että asiakkaat ja matkustajat hyötyvät tästä vapauttamisesta. Uh, thank you very much. Mr. Man. Manders. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy olla hyvät silmät, että teidät näkee täältä, mutta onneksi minulla on silmälasit päässä. Parvanova pyysi, että sanoisin tästä mietinnöstä jotain. Ja luen nyt hänen kommenttinsa. Hän haluaa onnitella esittelijää erittäin tasapainoisesta ja kattavasta mietinnöstä. Ryhmämme tukee ehdotettuja muutoksia, joilla avattaisiin maahuolintapalveluita edelleen komission ehdotuksen mukaisesti. Myöskin voidaan vahvistaa direktiivin sosiaalisia lausekkeita, ja Parvan on samaa mieltä siitä, että oma huolinnan käsitettä pitää päivittää, jotta voidaan heijastella sitä kehitystä, jota matkailualalla tapahtunut sen jälkeen, kun direktiivi 96-67 hyväksyttiin. Ja myöskin on erilaisia alliansseja ja yhteishankkeita. Ja sitten lentokonttien käyttäjien osalta – on erittäin tärkeää, että maahuoltopalvelut ovat laadukkaita, jotta voidaan vastata asiakkaiden odotuksiin. Ja heidän aktiivinen osallistumisensa palveluntarvijoiden vaatimisen on tärkeää. Hän katsoo myöskin, että yhteiset laatukriteerit pitää varmistaa, jotta lentokenttien matkustajien oikeuksia voidaan suojella – ja henkilökohtaisesti lisäisin vielä, että hyvin paljon matkatavaroita menee hukkaan. Ja ehkä voitaisiin vähän uudistaa tätä järjestelmää ja käyttää tarroja, joita laitetaan matkatavaroihin. Ja sitten on se tarra, joka tulee matkalippuun. Ja sitten siihen tulisi jonkinlainen ID-siru, eli, eli nämä kaksi pitää aina olla mukana, eli ei kenenkään matkalaukkuja voi varastaa. Tämä oli yksi ajatus. Uh, thank you. Uh, Mrs. Rula. Kiitoksia, olen Mandersin kanssa täysin samaa mieltä liittyen matkatavaroiden hukkaan menemiseen. Sen jälkeen, kun tämä komission ehdotus tuli, niin erityisesti Stuttgandir lentokentällä katsoin vähän tilannetta, ja olen puhunut palveluntarjoajien ja myöskin työntekijöiden kanssa paikan päällä. Gebhard oli myöskin sillä, silloin paikalla ja täytyy sanoa, että se mitä ehdotuksesta nyt puuttuu, ja tämä on minulle yksi tärkeä kohta, että meidän täytyy keskittyä näihin laatukriteereihin paljon vahvemmin, juuri mitä tulee matkatavaroiden ja muuten, mutta kysymys on turvallisuudesta, laatustandardeista, ja meidän täällä valiokunnassa meidän pitää nyt muistaa kuluttajien edut. Jos nyt puhutaan siitä, miten laatustandardeja voidaan parantaa ja miten turvallisuutta voidaan parantaa, niin se ei onnistu, ellei kiinnitä huomata siihen, millaisia työolosuhteita on. Ja nämä työolosuhteet ovat tällä salalla heikentyneet huomattavasti viime aikoina. Ja siksi katson, että lisävapauttaminen, niin kuin komissio ehdottaa, johtaisi siihen, että työolosuhteet pahenevat edelleen ja se johtaisi myöskin laatustandardien ja kuluttajastandardien heikkenemiseen, ja siksi e- vastustan tätä komission ehdotusta. Esittelijä onneksi on tehnyt tiettyjä parannusehdotuksia, jotka mielestäni ovat hyviä, mutta se ei kuitenkaan muuta sitä, että tämän ehdotuksen tavoite on nyt menossa ihan väärään suuntaan. Enkä myöskään kannata sitä, että tässä on ehdotettu, että tämä kilpailu avataan alihankkijoille. Se on todella ongelmallista tällä saralla, mikäli halutaan pitää kiinni näistä laatustandardeista. Tämä saattaa vielä heikentää kaikkien lentomatkustajien laatua ja tämä heikentää työolosuhteita. Eli tämä on erityisen ongelmallista ja viittaisin vielä siihen, että tämä direktiivi on hyvin kiistelty. Ei pidä paikkaansa, että teollisuus olisi tukenut tätä päinvastoin. On hyvin monia lentoasemia, joilla on vastustettu tätä. Ammattiyhdistykset vastustavat tätä ja on myöskin lukuisia vastalauseita täällä kansallisissa parlamenteissa. Thank you very much. Mr. Bile. Bile. Dziękuję bardzo. Ja również e, chciałbym przyłączyć się do podziękowań. Kiitos. Haluaisin myöskin sanoa muutaman sanasen. Ensinnäkin kiitos valmistelijalle tämän lausuntoluonnoksen valmistelemisesta. Komission ehdotus on hyvin tärkeä mielestäni kun ajatellaan maahuollintapalvelujen uudistamista, mutta valiokunnan pitäisi ehkä pohtia sitä, että kuinka tämä lausunto voi tuoda lisäarvoa niille, jotka matkustajat, matkustavat, kun ajatellaan tätä maahuollintapalvelutarjoajien minimimäärää. Sitä pitää rajoittaa kahdesta kolmeen palvelun tarjoajaan, kun ajatellaan myöskin yksittäisten lentoyhtiöiden tarjoamia palveluja. Eli tämä, että lisätään kolmas palveluntarjoaja on hyvä askel eteenpäin. Muita rajoituksia ei pitäisi olla mielestäni näiden palveluntarjoajien osalta. Voidaan ehkä pohtia neljä, neljättä palveluntarjoajaa sellaisten lentokenttien osalta, joilla on suuri kapasiteetti, mutta yksi asia, josta en ole samaa mieltä, on se, että jos me avaamme nämä palvelut, niin tämä saattaa vaikuttaa tasapainoon. Jos markkinat vapautetaan, niin sen pitäisi tuoda myönteisiä vaikutuksia ei ainoastaan lentoyhtiöille, mutta myöskin matkustajille, kuluttajille. Jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltoja tai Japania, niin tämä ala on täysin vapautettu ja samanlainen tilanne on myös monilla muilla lentokentillä Euroopan unionin alueella, joten meidän ei pitäisi pyrkiä rajoittamaan tätä. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, mutta meillä on tietoja, jotka osoittavat, että nämä hinnat, joita lentoyhtiöt maksavat palveluista, ovat hyvin erilaisia. Ja erot johtuvat siitä, että toimijoiden pääsy markkinoille on eri, erilainen eri paikoissa, joten tämä hinta lopulta vaikuttaa siihen, mitä kuluttajat maksavat. Eli jos palvelut vapautetaan, niin laatu paranee, eikä päinvastoin, kuten monet sanovat, joten todella tuen tätä ja olen samaa mieltä valmistelijan kanssa siitä, että pitäisi ottaa käyttöön minimistandardit ja tämän pitäisi parantaa näiden palvelujen laatua yleisesti. Kiitoksia. Gebhardt. Ja, Kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, mitä Ryyle sanoi. Mielestäni on aika ongelmallista, ja minäkin vastustan tätä komission ehdotusta, koska se ei aiheuta mitään lisäarvoa. Ei lisäarvoa työntekijöille, koska heidän tilanteensa on heikentynyt viime aikoina vahvasti, ja meidän täytyy kuitenkin pitää kiinni tietystä laatutasosta myöskin sosiaalisesti. Sitten on toinenkin syy, miksi tämä on hyvin ongelmallista. Ja tämä näkyy myöskin kuluttajien kannalta. Jos lentoasemalla on kaksi, kolme tai jopa neljä, suurimmilla lentokentillä neljä palveluntarjoajaa rinnakkain, niin silloin täytyy muistaa, että näillä nämä yritykset tarvitsevat hyvin paljon laitteistoa tehdäkseen työnsä. Nämä laitteet täytyy hankkia, niitä täytyy käyttää, niitä laitteita täytyy huoltaa – ja sitten tarvitaan myöskin tilaa tälle lentoasemille, jota aina ei ole. Ja sitten on erilaisia yrityksiä, jotka toimivat ja odottavat palveluita. No tämä on kustannuskysymys, enkä osaa kuvitella, että jos kahden laitteen sijasta onkin neljä tai kuusi laitetta, että miten se voisi olla sitten kuluttajille viime kädessä edullisempaa. Mutta tämän hintasuhteen pitää kuitenkin olla kohdallaan. No sitten en usko, että palvelujen laatu paranee, jos meillä on erilaisten yritysten erilaisia laitteita. Jos tulee vaikka Stuttgartista tai Münchenistä lento ja sitten Malmöstä tulee lento ja sitä hoidetaan ensin, koska siellä on erilaisia yrittäjiä toimimassa. Eli voin kuvitella, että se johtaa viime kädessä täydelliseen kaaukseen. Ja sitten yhä enemmän matkatavaroita menee hukkaan kuin tähän mennessä. Eli tällä alalla vapauttaminen ei ole hyväksyttävissä. Näitä palveluita ulkoistetaan. Se on ihan oikein. Se pitää tehdä avoimesti. Mutta meidän ei pidä nyt lähteä väärälle tielle, koska niistä viimeinen asia, se liittyy turvallisuuteen. Yhä enemmän ihmisiä ja yhä enemmän alihankkijoita toimii lentoasemilla – ja niiden henkilöstö täytyy tarkistaa. Kun ajatellaan lentokenttien turvallisuutta, kyse ei ole pelkästään matkustajien tarkastamisesta, mutta miten se sitten hoidetaan? Tähänkin tarvitaan enemmän henkilöstöä, enemmän ihmisiä, jotka tekevät sitten tätä työtä, ja sekin on taas kustannustekijä. Eli en todellakaan nyt tiedä, millä tavalla ylipäänsä voidaan tehdä säästöjä tai tehdä hintoja halvemmaksi kuluttajille – kaikesta tulee yhä läpinäkymättömämpää, kalliimpaa ja viime kädessä siitä ei ole ollut mitään hyötyä. I'm um, Dennis, you've joined us. Dennis, liityt myös joukkoon varjaesittelijänä. Haluaisitko myös puhua? Ellei joku muu halua puhua. Ja niin sen jälkeen pyydän komissiota muutamaan. Dennis de Jong. Veel dank, uh, Malcolm. En uh, ik hoorde net nog het uh, laatste deel van de interventie van Evelyn Gebhardt. Kiitos. Kuulin tämän Gebardin viimeisen tai puheen viimeisen osan. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan. Olin Saventemissä viime viikolla ja näin, että kuinka asiat toimivat käytännössä. Tilanne pitää katsoa, tai tilannetta pitää katsoa lentokenttien näkökulmasta ja myös katsoa, miten lentokentillä asiat toimii. Ja joskus voi olla ongelmia lentokenttien tarjoamien palvelujen osalta. Meillä ei, emme halua, että meillä olisi kolmatta kilpailijaa tässä mukana. Saventemissa on yli viisi miljoonaa matkustajaa vuodessa, joten fyysisesti lentokentällä ei ole vain tilaa kolmannelle palvelujen tarjoajalle, joten pitäisi investoida uusiin infrastruktuureihin, ja katsoa, että kuinka tämä ehdotus sopisi tai toteutettaisiin käytännössä. Kollega on varmasti todennut saman asian, eli meidän pitää katsoa käytännön puolta ja katsoa, että onko tämä, tuoko tämä lisäarvoa. Olen hyvin skeptinen. Well, I'm also I'm very impressed. Olen erittäin vaikuttanut, kuinka moni on tutkinut tätä ehdotusta. En tiedä, että tämä oli näin kiinnostava. Ruule, De Jong ja Gebhardt ovat vierailleet lentokentillään epäilemättä matkustessaan jonnekin. Mutta se osoittaa, mitä kiinnostusta valiokunnalla on. On tärkeää, että teemme näin. Jos ei joku muu halua kommentoida, pyydän, että jatka, äh, komissio jatkaa tästä. Näette, että jotkut kollegat ovat skeptisiä erityksen hyödyistä. Äh, siteeraan kiinnostavaa Luxemburgin parlamentin lausuntoa. Näin, että teidän muistiossanne teidän mielestä nykydirektiivi hän on saavuttanut toivotut tavoitteet. Siteeraan, palveluntarjoajan määrä on kasvanut, hinnat ovat yleensä laskuneet ja lentokenttien mukaan palvelun laatu on kasvanut kilpailijoiden määrän kasvaessa tämä nykydirektiivistä. Emme ole tarkastelleet vaikutusarviota yksityiskohtaisesti, mutta tämä näin lähtökohtaisesti. Ehkä voitte myös kommentoida, mitä jotkut kollegat ovat sanoneet. Bonjour, monsieur le président, madame la rapporteur. Huomenta puheenjohtaja, esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset, että komissio saa käyttää puheenvuoron ja onnittelen esittelijää hänen tekemästään työstä Tarkoituksenahan on parantaa komission ehdotusta ja pyrkimyksenä on myöskin lähestyä sitten neuvostoa ja neuvoston kantaa. Ja meidän täytyy tietysti kiinnittää huomiota tasapainoon, erityisesti kun ajatellaan markkinoiden vapauttamista, työntekijöiden takeita ja palveluiden laatua kuluttajien osalta. Olemme iloisia siitä, että tämä valiokunta, sisämarkkinavaliokunta, on tarttunut tähän kysymykseen. Teillähän on täällä hyvin laajaa asiantuntemusta sisämarkkinakysymyksissä, muissakin kuin matkailukysymyksissä. Ja tämä direktiivi on ollut sisämarkkinoiden ytimessä ilmailualan osalta. Lähes täsmälleen 20 vuotta sitten edeltäjämme loivat ilmailun sisämarkkinat ja lentoyhtiöille annettiin mahdollisuus katsoa matkustajien tarpeita ja avata uusia reittejä. Ja sitten täytyy ajatella myöskin kapasiteettia. Ilman tätä direktiiviä koskien välilaskupalveluita sisämarkkinoiden tulokset ilmailualalla. Siellähän on 500 miljoonaa matkustajaa ja suuria lentoyhtiöitä, suuria lentokenttiä. Tähän liittyy teollisuuden ala, joka ei olisi voinut syntyä. Direktiivi jo alun perin otti huomioon erilaisia seikkoja. Välilaskupalvelut avattiin valtaosalle Tällä hetkellä nämä palvelut ovat kilpailun piirissä. Ainoastaan neljä kategoriaa on tästä suljettu pois. Ja Euroopan lainsäätäjät ovat päättäneet mahdollistaa sen, että jäsenvaltio rajoittaa kilpailua kahteen toimijaan. Tähän liittyy tiettyjä turvalausekkeita. Ensinnäkin välilaskupalveluiden pitää olla maahanmuuttopalveluiden pitää olla riippumattomia siitä, mikä on tärkein lentoyhtiö. No 16 vuotta ehdotuksen jälkeen me ehdotamme, että tarkistellaan näitä sääntöjä, jotta voidaan parantaa näiden palveluiden tehokkuutta ja laadukkuutta. Tehokkuus liittyy siihen, että annetaan hiukan enemmän valinnanvaraa lentoyhtiöille, mitä tulee näihin neljään palveluun, joita on vielä rajoitettu kilpailun osalta. Jäsenvaltio voi sitten aina päättää näistä asioista ja siksi olemme pitäneet huolen siitä, että valinnanvara on jäsenvaltioissa, mutta suurilla lentokentillä, niillä joilla on yli 5 miljoonaa vuosittaista matkustajaa, niin minimi ei olisi kaksi, vaan kolme toimijaa. Emme siis vaadi täydellistä kilpailua, mutta haluamme kuitenkin hiukan enemmän varaa. Ja sitten yksi kohta, joka on tullut esiin keskustelussa, on selvää, että jos on pelkoja näiden, tämän tilan suhteen, joka voisi vaarantaa turvallisuuden, niin silloin jäsenvaltio voi pyytää vapautusta. Se voi tehdä sen nyt tai huomenna. Me haluamme myöskin avata hiukan enemmän kilpailua, jotta lentoyhtiöillä olisi suurilla lentokentillä vähän enemmän valinnanvaraa näiden toimijoiden osalta. Ja me haluamme luoda kilpailuolosuhteet, jotka ovat oikeudenmukaisemmat eri toimijoiden välillä. Tällä hetkellä tietyillä lentokentillä lentokenttien hallinnoitsijat hoitavat maahuolintaa ja heillä on tietysti houkutus suosia omaa maahuolintapalveluaan niiden yritysten kustannuksella, jotka ovat riippumattomia ja jotka yrittävät päästä näille markkinoille ja yrittävät tarjota palveluitaan lentoyhtiöille ja tarjota parhaat palkka- ja muut ehdot ja parhaat mahdolliset palvelut. On siis erittäin tärkeää, että sen pohjalta mitä on sanottu, meillähän on yli sata lausuntoa tästä asiasta, niin meidän täytyy vahvistaa kilpailua, jotta palvelusta tulee tehokkaampia. Sitten laadusta. Olemme samaa mieltä siitä, mitä sanottiin näistä minimilaatustandardeista. Se on hyvin keskeinen kysymys. Ja komissio ehdottaa, että määritellään nämä vähimmäisvaatimukset Euroopan tasolla eli toiminnan tehokkuus, odotusaika matkustajille lähtöselvityksessä, kuinka kauan pitää odottaa matkaa, tavaroita. Ensimmäinen matkalaukku ehkä tulee, siis milloin tulee ensimmäinen matkalaukku ja milloin tulee viimeinen. Eli kun puhutaan näistä vähimmäislaatuvaatimuksista, se on hyvin keskeinen kysymys. Ja meidän täytyy luoda jonkinlainen taulukko Euroopan tasolla – ja määritellä nämä laatukriteerit. Tällä hetkellä emme ole samoilla linjoilla neuvoston kanssa näissä kysymyksissä. Siellä katsotaan, että tämä pitäisi hoitaa lentokentän tasolla jokaisella erikseen. Ja siinä on se riski, että meillä on sitten erilainen kriteeri, mosaikki. Ja mahdollisesti se on sitten uusi este uusille toimijoille maahuolintapalveluissa – heidän olisi silloin vaikeampaa tarjota palveluitaan. Haluamme myöskin antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden vahvistaa takeita työntekijöiden osalta maahuolintapalveluissa. Ja tästä syystä nämä henkilöstön siirtosäännöt ovat äärimmäisen tärkeitä. Jos jäsenvaltio huomenna haluaa ottaa käyttöön sääntöjä, jotta henkilöstö yhdestä maahanmuuttopalvelusta voitaisiin palkata toiseen yritykseen, joka on saanut enemmän töitä, niin silloin jäsenvaltiolla pitää olla mahdollisuus toimia näin. Ja tämä asia on selvitettävä oikeudellisesti, koska muuten on olemassa riski, että asia menee tuomioistuimeen ja tästä sitten koituu haittaa näille työntekijöille. Sitten teknisiä huomioita tarkistuksiin, joita esittelijä on esittänyt. Nehän ovat teknisiä. Ja vielä lopuksi yksi asia, joka on hyvin tärkeä. Eli alihankintakysymykset ja se, miten määritellään oma huolinta. Pyytäisin, että Euroopan parlamentin jäsenet hyvin valppaina, kun mietitään näitä määritelmiä, joita komissio on ehdottanut, koska sen lisäksi, että määritellään näitä teknisiä kysymyksiä omahuolintaan liittyen, ja kun määritellään teknisiä kysymyksiä liittyen alihankintaan, teillä on todella tärkeitä asioita käsiteltävänä. Ne vaikuttavat suoraan eri lentokenttiin, kun ajatellaan kilpailua lentokentän välillä, jolla on oma yksikkönsä, Sitten on riippumaton toimija ja sitten miten se vaikuttaa myöskin lentoyhtiöihin. Eli me tuemme esittelijänä tarkistuksia, jotka ovat hyvin varovaisia ja nimenomaan omahuolinnan ja alihankinnan osalta ne ovat erittäin hyviä. Kiitos. Well, thank you. Paljon kiitoksia tuosta erittäin hyödyllisestä tiedosta. Meillä tulee olemaan kiinnostava jatkokeskustelu täällä ja kuljetusvaliokunnassa. Mutta uskon, että jotkut näkökannat standardeista tulevat esille myös matkustajan oikeuksien yhteydessä. Jos kuljetusvaliokunta käsit- liikennevaliokunta käsittelee tätä valiokunta-aloitteisen mietinnön yhteydessä, tässä täytyy tapahtua lisäkehitystä. Maahuolintayhtiöiden täytyy kyetä investoimaan uuteen teknologiaan parantaakseen palvelun laatua. Kollegat varmasti pohtivat myös tätä. Nyt Rova Gal Pelch te aloitat erittäin vilkkaan keskustelun. Voisitko sitä jotkut loppukommentit ja kertoa aikataulusta? Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensinnäkin haluaisin kiittää teitä Kommenteista ne Haluan kiittää varjoesittelijöitä ja valiokunnan jäseniä ajatuksista, ehdotuksista ja myöskin Luxemburgin parlamenttia haluan kiittää kirjeestä, joka liittyy tähän aiheeseen. Minulla on sellainen vaikutelma, ja ymmärrän, että tämä on sellainen asia, joka koskee meitä kaikkia. Meillä on kaikilla kokemuksia näistä ongelmista, koska me matkustamme usein. Ja siksi on vaikea ikään kuin etääntyä näistä omista henkilökohtaisista kokemuksista, mutta kun sain tämän asian käsiteltäväkseni, niin, niin pyrin etääntymään omista kokemuksistani ja pyrin lähestymään tätä muista näkökulmista. Lähetin kyselylomakkeita lentoyhtiöille, yrityksille, ammattiliyhdistyksille ja pyrin ottamaan huomioon kaikki ajatukset ja ehdotukset – joita sain myöskin kokouksista, konferensseista, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Ja tietysti tähän liittyy tiettyä epävarmuutta, mutta pyrin kuitenkin pureutumaan yksityiskohtiin ja olen samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka sanovat, että maahuolintapalvelut eivät ole tarpeeksi tehokkaita tiettyjen rajoitusten takia olen myös sitä mieltä, samaa mieltä niiden kanssa, jotka korostivat turvallisuuskysymyksiä, laatukysymyksiä ja myöskin kuluttajien oikeuksia. Minun mahdollisuuteni olivat rajoitetut, kun ajatellaan tätä komission ehdotusta ja myöskin näiden keräämiemi äh, kokemusten pohjalta minä laadin tarkistuksia valiokunnan työn puitteissa ja pyrin pohtimaan eri näkökulmia. Ja pieni esimerkki tästä, kun ajatellaan näitä tarjouskilpailuja ja kun pyritään varmistamaan laatu, joka on meille kaikille tärkeää, olen jakanut palvelut neljään tai viiteen alaryhmään, joten voisimme käsitellä näitä palveluja eri ryhmissä. Ja niitä voi koskea sitten eri tarjouskilpailut. Eli täten voisimme lisätä laatua ja tehostaa toimintaa, kun todella jaetaan nämä palvelut eri kategorioihin. Sitten toinen asia, joka on tärkeä, on se, että otetaan käyttöön minimistandardit, minimivaatimukset. Olen täysin samaa mieltä tästä asiasta ja toivon, että palveluntarjoajat pystyisivät käsittelemään nämä vaatimukset. Aika on lopussa, joten lopuksi haluan vielä kiittää kaikista ehdotuksista. Kiitos myös komissiolle tästä esityksestä, aloituksesta ja näistä avoimista keskusteluista. Ja toivottavasti me pystymme laatu, laatimaan sellaisen ehdotuksen, joka tyydyttää kaikkia. Kyseessähän on lausunto, joten lopulta pallo ei ole aivan täysin meidän hallussamme. Thank you very much. Kiitos. Tämä herättää varmasti paljon kiinnostusta. Ja voimme sitten esittää keissimme liikennevaliokunnalle. Tarkistusten takarajaan on 18.6. kello 12. Tarkistuksia käsitellään 19. heinäkuuta. Äänestys on 20. heinäkuuta. Ja liikennevaliokunta voi sitten pitää äänestyksensä syyskuussa. Kyllä kiitoksia Rava Galpatch ja muut. Ja ennen kuin siirrymme professori Correa de Camposin lausuntoon vakausjoukolainnoista – toistan tiedonannon, joka tein jo aikaisemmin, kun täällä oli vähemmän väkeä, kertoisin, että päätimme äänestää kahdesta ensimmäisen käsittelyn ehdotuksesta 21. kesäkuuta sen sijaan, että tänään äänestäisimme kiireellä, joka oli yksi alkuperäisistä aikomuksista. Tässä oli myös äänestä Bilesin mietinnöstä sisämarkkinoiden tietojärjestelmästä jossa meillä on myöskin trilogien tulokset ja neuvoston muodollinen kirja, jossa tuo kanta hyväksytään. Saamme myös muodollisen kirjeen neuvostolta koskien standardointiehdotusta. Ehdotus on 21. kesäkuuta äänest, äh, kuulla kahta esittelijää. He esittelevät sovittelukannan ja muodollisesti hyväksyä sen, jos kaikki ovat tyytyväisiä. Joten meillä on vielä kaksi viikkoa tarkastella ehdotuksia. Tämä ei lykkää täysistuntohyväksyntää. Se on joka tapauksessa syyskuussa. Tämä tiedoksi. Ja meillä on kesäkuussa isot äänestykset. Vahvistan päivämäärät lopuksi, mutta sihteeristä kertoo niistä teille. Olemme tehneet kovasti työtä viime kuukausina. Ja nyt alkaa olla päivä pulkassa. Ja te haluatte varmistaa, että teillä on joukot äänestystä ajatellen. Äänestämme nyt talousvaliokunnan oma-aloitteesta mietintöä, joka koskee vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuutta. Esittelijämme on professori Correa de Campos. Mielelläni annan hänelle puheenvuoron. Ja sitten esittelee Varheijen Schmidt ei ole. Hoyle ei. Hän saattaa palata. Fox. Ja onko joku muu vielä? Correia de Campos. Obrigado, senhor Presidente. Eu queria começar por uh, mencionar... Kiitoksia. Aluksi halusin mainita tämän työn rajoitukset ja vaikutusalan. Me emme nyt hyväksy vakausjoukkolainoja, vaan me puhumme siitä, kuinka toteutettavissa vakausjoukkolainat olisivat. Ilmeisesti joku nyt tuolta haluaa puheenvuoroa. Uh, are, you not getting any translation? Ai siis ettekö kuule tulkkausta vai? Ah, no, I already, I know. I know. I already. I think you weren't. Siis minä laitoin teidät jo tähän puhelistalle, koska tehän olette varjoesittelijä. Niin anteeksi, että luulin, että pysy, pystytte apua jotenkin. No. Niin, siis ehkä tiedätte, minä ja parlamentaarinen ryhmäni tuemme vakausjoukkolainojen käyttöönottoa. Suurin ongelma joka vaikuttaa eurooppalaisiin talouksiin tällä hetkellä, johtuu siitä, että lainoja myönnettiin liian helposti ja se johti sitten ongelmiin yrityksissä ja valtioissa, kun ne yrittivät saada rahoitusta vuoden 2008 kiinteistökuplan puhkeamisen jälkeen. Tämä on yksi tapa yrittää ratkaista ongelmia, jotka koituivat siitä kuplan puhkeamisesta Meidän täytyy nyt ratkaista tiettyjä yritysten ongelmia, mutta meidän täytyy auttaa varsinkin PK-yrityksiä, jotka ovat riippuvaisia luotosta pystyäkseen tekemään investointeja. Vihreä kirja on hyvä lähtökohta ja nyt komission täytyy vähän yksityiskohtaisemmin analysoida sitä ja katsoa muita ehdotuksia. Esimerkiksi saksalaisten taloustieteilijöiden ryhmän tekemä ehdotus komission jäsen oli Rehn kehui sitä juuri hiljattain. Työtä täytyy jatkaa, joten voimme varmaan sitten verrata näitä eri ehdotuksia ja katsoa, olisiko tämä kritiikki, joka on kohdistunut vakausjoukkolainoihin, onko se oikeutettua. No, tässä valiokunnassa käsitellään kuluttajan oikeuskysymyksiä ja meidän täytyy miettiä, kuinka pitkästi pitkälti investointien, investoijien oikeuksia on suojattu eli sellaiset, joilla on valtioiden joukkolainoja hallussaan. Vakausjoukkolainat ovat sitten tämänhetkisten joukkolainojen yläpuolella tavallaan, ja voidaan katsoa, että se on sopimusrikkomus niille, jotka ovat tämän alkuperäisen velan luoneet. Miten tämä siirtymä sitten toimii? No, me voisimme esimerkiksi antaa etusia myöskin näille joukkolainoille, mutta meidän täytyy toimia sitten johdonmukaisesti. Sitten on muitakin asioita, jotka vihreä kirja jättää avoimeksi. Ensinnäkin jäsenvaltiot, jotka eivät noudata, millä tavalla tämä asia hoidetaan sitten hallinnollisesti EU-ssa. No varmaan nämä interventiovaltuudet eivät ole mitään sellaista, että pyydettäisiin ulkomaanvaluuttaa tai kultavarantoja takeeksi. Sehän olisi normaali vastaus, vaan tässähän on nyt puhuttu siitä, että myöskin verotuloja luovutettaisiin. No, tätä pitää nyt tarkastella, koska se on poliittisesti hyvin arkaluontoinen kysymys. Se nyt näkyy myöskin maissa, jotka tällä hetkellä joutuvat tekemään näitä interventiotoimenpiteitä. Eli meidän täytyy muistaa poliittinen ja taloudellinen tilanne, kun halutaan tiukkaa budjettikuria ennen kuin voi näitä vakausjoukolainoja laskea liikkeeseen – Tässä on myöskin ajatuksena se, että voidaan ratkaista budjettiongelmia tällä hetkellä. Myöskin meidän täytyy miettiä, että ne maat, jotka ovat toteuttaneet näitä interventiotoimia, ne eivät ehkä voi laskea liikkeelle vakausjoukkolainoja budjettirajoitusten takia. Ja toinen ongelma, mitkä ovat sitten tästä asiasta vastaavat viranomaiset, mikäli tulee kiistoja. Eli meidän täytyy jo etukäteen miettiä, mitä puolustusmekanismeja on yrityksille ja kansalaisille. Ja toivottavasti komissio pystyy tekemään kunnollisen ehdotuksen ja toivottavasti meidän keskustelumme myöskin vaikuttaa tähän prosessiin. Toivottavasti ne maat, jotka ovat vielä hiukan vastahakoisia tukemaan tätä ajatuksiin, saadaan puolellemme. Ja toivottavasti, että komissio tukee tätä ajatusta, koska tällä tavalla todellakin voidaan tehdä hyvä ehdotus. Thank you very much. Paljon kiitoksia. sitä Verheijän, EPPn varjoasettelija, Manders, Schmidt, Hoyle ei ole paikalla. Ja minulla on Foxin kirjallinen kommentti, jonka yhteydessä Verheijän ensin. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Koreide Kampos. Komission ehdotus ja tämä vihreä kirja – on pohja keskustelulle, jota käydään käyttää asian edistämiseen. No, tässä on otettu esiin jo tiettyjä keskeisiä kysymyksiä, millaisia konkreettisia vaikutuksia tällä on, miten tämä vaikuttaa pk-yritykseen näiden vakausjoukkolainojen kautta, vakauttaako se markkinoita. Eli tässä on paljon kysymyksiä, jotka edelleen ovat auki liittyen myöskin oikeudelliseen tilanteeseen. Onko tämä toteutettavissa, onko tämä realistista? Ja tässä nyt katsotaan, millä tavalla voitaisiin käyttää näitä joukkolainoja kriisin ratkaisemiseksi. Tämä on osa prosessia, joka liittyy talous- ja finanssipolitiikkaan ja parempaan koordinointiin. No, pitääkö ne toteuttaa samaan aikaan vai onko sitten tulos jostain prosessista? Tässä on vielä hyvin paljon kysymyksiä, liittyen komission vihreään kirjaan, jotka täytyy selvittää. Joten keskustelu tästä mietinnöstä talousasioiden valiokunnassa on tärkeää keskustelua. Meidän täytyy ottaa esiin uusia kysymyksiä ja selvittää erinäisiä seikkoja. Ja näitä epävarmuuksia ja vääriä odotuksia pitää oikaista, mitä tulee näihin vakausjoukkolainoihin. Meillä on vaihtoehtoja, jotka komissio on ottanut esille jouk- pakkolainojen osalta. Niistä täytyy nyt keskustella. Ne ovat mahdollisia vaihtoehtoja. Ne ovat hyvin erityyppisiä. Niitä on arvioitu jo vihreässä kirjassa. Ja yhtäältä meillä on luonnos tästä ykkösvariantista, joka on kaikkein radikaalein ja riskialttein vaihtoehto. Eli että näistä tehtäisiin näitä euroobligaatioita, eli nämä tulot olisivat samat kaikille valtioille. Ja asiantuntijat talousalalla eivät välttämättä lupaa, että tällainen lainamuoto johtaisi siihen täydelliseen yhteisöllistämiseen. Luottamus on kuitenkin tärkeää palauttaa näille markkinoille. Sitten vaihtoehto kaksi, eli silloin ainoastaan osa näistä joukkolainoista yhteisöllistetään. Valtiot voivat sitten laskea liikkeelle omia joukkolainoja, jotka ovat sitten eriarvoisia. No, tässä on muitakin asioita, jotta täytyy vielä selvittää, ja miltä pohjalta tätä voitaisiin realistisesti toteuttaa, ja miten tämä sitten konkreettisesti auttaa valtioita. Sitten kolmas vaihtoehto. No siitä nyt ei tarvitse kovin paljon keskustella, koska sehän on oikeastaan tämänhetkinen tilanne, eikä muuttaisi mitään, eikä myöskään parantaisi tilannetta tällä hetkellä. Eli euro joukkokirjoja voitaisiin sitten käyttää eri valtiossa, mutta en tiedä, suhtautuuko rahoitusmarkkinat kovin myönteisesti tällaiseen menettelyyn. No, monet argumentit ovat näitä jo vakausjoukolainoja puolesta ja vastaan. Esimerkiksi pankkien toiminta. Pankit tai veronmaksajat joutuvat ehkä tästä kärsiä. Meidän täytyy miettiä ja selvittää pankkien vastuuta ja sitä, millaista vastuusta liittyy näihin joukkolainoihin. Ja sitten markkinamekanismit ja byrokraattiset mekanismit, millä tavalla ne sitten toimivat tässä. Sitten yksi ongelma liittyy vielä siihen, miten perussopimuksia pitää muuttaa. Myöskin yksittäisissä jäsenvaltioissa pitää tehdä päätöksiä. Ehkä myöskin perustuslakituomioistuimessa pitää näitä asioita käsitellä tietyissä jäsenvaltioissa mikä nyt yhteisöllistetään näitä joukkolainoja. Tämä luonnos, jonka kollega nyt esitteli, sitä varmaan voidaan vielä täydentää, ja täytyy täydentää. Meidän täytyy miettiä konkreettisia kysymyksiä, ja meidän poliittinen ryhmämme tekee vielä 12. kesäkuuta mennessä tiettyjä ehdotuksia tähän mietintöön. Kiitos. Thank you very much, Mr. Verheyen. Mr. Mann. Kiitos Verheyen. Manders. Kiitos puheenjohtaja. Pyytäisin Schmidtiltä anteeksi, hänen täytyy äänestää Ekon valiokunnassa. Sellaista sattuu. Luen muutamia kommentteja hänen puolestaan. Hän halusi ketään Antonia lausunnostaan, tasapainoisesta sellaisesta, en ole samaa mieltä, että on välttämätöntä arvioida kaikki ehdotukset komission vihreästä kirjasta ja myöskin Saksan taloudellisten asiantuntijoiden neuvostolta. Hän haluaa painottaa, että yhteisen joko lainojen liikkeelle laskemiseen välttämätön ehto, että jäsenvaltiot ovat laskeneet nykyistä velkatasoa. For a framework for fiscal consolidation julkisen sektorin taloutta täytyy saada tasaiseksi ja moraalikatto-ongelmaan täytyy puuttua, jotta järjestelmä toimisi kunnolla. Komission pitäisi määritellä myös markkinatulo- ja poistumisehdot voimakkain ehdoin, johon kuuluu budjettikuri ja kilpailukyky. Ja herra Schmidt tulee EU-maasta, joka ei kuulu euroalueelle. ja siellä suhtautuminen EU on aika kriittinen, joten meidän täytyy luoda lisätukea EUlle ja eurolle. Hän halusi painottaa, että on välttämätöntä että täytyy julkisesti keskustella yhteisten obligaatioiden joukkolainojen hyvistä ja huonoista puolista. Ja kansalaisten pitää puoltaa ennen kuin otetaan käyttöön. Ihmiset pelkäävät tulevaisuuttaan jos me päätämme tästä instituutiossa. Meidän täytyy kertoa kansalaisille todella tärkeästä asiasta, niin kuin tästä aiheesta. Uh, thank you very much. Um, uh, jos minä annan Foxin mielipiteen ja Weiler. And then I'll come back to the rapporteur. Um, Yeah, well, Mr. Fox, of course, is rapporteur. Niin, Fox on myöskin sellaisesta maasta, joka ei kuulu euroalueeseen. Ja kuitenkin hän tunnustaa, että euroalueen vakaus on erittäin tärkeä euroalueelle ja myöskin niille, jotka eivät ole euroalueella, joten siksi ajatus näissä vakausjoukkolainoissa, jos ne toimivat on sellainen, jota voitaisiin harkita. Mutta täytyy kuitenkin sanoa, että hän on melko skeptinen joistakin asioista, jotka liittyvät tähän. Ja tämä on samansuuntainen kanta kuin ne kommentit, joita tässä jo kuultiin. Ja tämä liittyy siihen, että eh, korvattaisiin valtion jokolainat eurooppalaisilla. En nyt toista niitä asioita, joita tässä lausunnossa jo Koreede Campos on sanonut kun ajetaan, että budjettikuri voisi ikään kuin löystyä jäsenvaltioissa, tämä voisi olla vain tapa liikuttaa euroalueen velkaa ympärinsä sen sijaan, että todella puututtaisiin tähän itse ongelmaan. Ja tämä myös vaikuttaa valtioiden tilanteeseen, aivan kuten tässä edelliset puhujat sanoivat, eli tässä Eli tämä liittyy näihin verokoordinointiin ja muihin asioihin valtion tasolla. Ja IMKO-valiokunnan kannat ovat tärkeitä tässä keskustelussa. On hyvä muistuttaa ihmisiä, että niiden asioiden lisäksi, joita tässä on otettu esille, esimerkiksi pk-yritysten rahoitus, on myös muita välineitä – PK-yritysten rahoittamiseksi ja näitä pitäisi myöskin ottaa huomioon. Lisäksi sisämarkkinoiden pääsy tai vaikkapa palveludirektiivin täytäntöönpano, kaikki nämä ovat tärkeitä asioita PK-yritysten kannalta. Ja se, että keskitytään kasvu kasvuagendaa, joka haluttaisiin ottaa mukaan eurooppalaisen ohjausjaksoon joidenkin muiden talouspolitiikkavälineiden lisäksi. Tämä voisi myöskin olla erittäin tärkeä tehtävä IMKOlle, että me muistuttaisimme Ekon valiokuntaa siitä tästä yleisestä taustasta, joka liittyy tähän asiaan. Joten lähetän kopion tästä Korea de Campokselle. Eli tämä siis Foxin terveisinä. Ja nyt sitten palaan takaisin puheenjohtajan rooliin ja pyydän kommentteja. Vailla kyllä, haluaako joku muu puhua? Vailla, ole hyvä. Ja, vielen dank. Kiitoksia puheenjohtaja. No, pari sanaa nyt johtivat siihen, että otan esille nyt pari seikkaa ja muistutan, että keskustelu näistä vakausjoukkolainoista, joita nyt käydään muiden valiokuntien kollegoiden kanssa, niin syynä on se, että markkinat ovat epäonnistuneet. Meillä ei ole mitään sosiaalisesti kestävää rahoitusmarkkinoita. Ja meidän täytyy nyt katsoa, miten me tämä asia hoidetaan. Ja olen aika yllättynyt, että Fox nyt ei torju tätä vaan miettii, millaisia muutoksia voitaisiin tehdä. Ja tätäkin nyt sitten vielä voidaan pohtia, mutta fakta, me, jotka olemme euroalueen, jotka ovat ulkopuolella, ne, jotka haluavat mukaan, jotka eivät halua mukaan, niin me kaikki olemme vastuussa Euroopan vakaudesta, ja se on tietysti hyvä ajatus. Tänä aamuna Saksan liittokansleri totesi, että seuraavassa huippukokouksessa hän tekee ehdotuksia sen suhteen, miten saamme enemmän Eurooppaa rahoitus-, talous- ja veropolitiikkaan. Me tarvitsemme parempaa koordinointia kuin tähän mennessä, ja se kuulostaa hyvältä, ja nyt odottelemme sitten näitä ehdotuksia. Toinen kohta. Olen vakuuttunut siitä, että nämä joukkolainat tulevat, mutta millä tavalla? Meidän täytyy saada lisätietoja, meidän täytyy keskustella vielä, ja siksi kysyisin, onko talousasioiden valiokunta hallintovaliokuntana järjestänyt jo kuulemisen vai aikoisiko järjestää? Me emme aina kuule kaikesta, mitä muut valiokunnat tekevät. Sehän olisi meillekin erittäin mielenkiintoista miettiä näitä eri vaihtoehtoja ja harkita, miten tässä sitten toimitaan. Eli onko teillä tästä jotain tietoja, tai Antonio, tiedättekö miten siellä niin kun edetään? Okay, anyone else want to... Selvä. Haluaako joku muu puhua? Tiedän, että komission edustaja on täällä, mutta he eivät halunneet puhua mistään. Joten pyydän yhteenvetoa esittelijältä ja aikataulusta voisi kertoa ja Vailen kysymykseen voisi vastata. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita kiinnostavista puheenvuoroista. EPPn varjoesittelijä otti esille yhden avainkysymyksistä, joka on tämä oikeudellinen kehikko. Minkälaisia mahdollisuuksia on tehdä tämä perustuslaillisesti hyväksyttäväksi. Mutta muistakaa, että toukokuussa 2010 tämä otettiin esille, kun EKP puhui siitä, että se ostaa joukkolainoja sekundaarimarkkinoilta sopimusten tiukan tulkinnan mukaan se ei ole sallittua, mutta näin siinä tehtiin. Joten nämä juridiset kysymykset pitää nähdä tietoisena siitä, että me, tämä työtä, joka jatkuvasti kehittyy. Tilanne muuttuu päivittäin tai vähintään viikoittain. Tilanne muuttuu niin nopeasti ja Saksan taloudellisten e, asiantuntijoiden neuvoston ehdotus ei tullut riittävän ajoissa tätä suunnitelmaa ajatellen, mutta se varmasti tulee prosessin seuraavissa vaiheissa mukaan. Oikeudellinen kehikko on tärkeä kysymys. EPPn kollega mainitsi vaihtoehdon kolme. Vaihtoehto kolme lienee vaihtoehto, joka poikkeaa vähiten nykyoikeudellisesta keikosta mutta se on myös vaikein. Koska markkinoiden on hyväksyttävä vakuuksien takaminen kullan ja muuten korvamerkittyjen tulovirtojen myödessä. Mutta mitä vaihtoehtoja pitää ensikädeltä torjua? Olemme prosessin alussa, olemme oppimiskäyrän alkupäässä. Ramanders. Yhtä asiaa minun olisi pitänyt painottaa enemmän johdata puheenvuorossa. Mikään ei tästä ole mahdollista, jollei julkisen sektorin talouksia saada vakautettua. Konsensuksessa on, konsensus meillä on varmasti eurooppalaisesta talouspolitiikan ohjausjaksosta. Nämä ongelmat on ratkaistu. nyt meidän on huolehtiva siitä, että budjettit ovat konsolidoidut ennen kuin siirrymme eteenpäin. Mutta kuten sanoin, tilanne liikkuu koko ajan, opimme koko ajan. Ja Foxin suopea kanta yllätti minut myönteisesti. Jos muistatte, kun tämä, tätä ideaa palloteltiin ensimmäisen kerran kaksi ja puoli vuotta sitten – muistatte, että eri puolueilta tuli aika yllättäviä kannanottoja, mukaan lukien komission puheenjohtaja, joka oli sataprosenttisesti näitä vakausjokolainoja eurobonseja vastaan. Ja sitten nämä projektijoukkolainat on otettu esille tässä. Komissio oli siis täysin vastaan ja nyt säätänyt käytännön ehdotuksia, jonka parissa voi työskennellä. Joten merkittävää edistystä näkyy ja lienemme samaa mieltä, että ellemme kykene ratkaisemaan julkisen velan vakauttamisongelmaa, emme koskaan onnistu pk-yrityksiä rahoittamaan ei ole niin, että vaikeuksissa olevat maat jo menevät ainoastaan lamaan. Hyvässä jamassa olevat maat joutuvat myöskin lamaan. Näitä, että niissä maissa, joissa on iso kauppataseen vaje, on, ongelmat ovat jo suuret. Nyt asiaa ei sovi unohtaa. Se, että Rava Vaile, eikö niin? Tänne nimenä Vaile. No. Barbara. Barbara mainitsi tärkeän näkökohdan, joka liittyi tiedotusvälineiden tarjoamaan informaation. Ja Saksan liittokansleri sanoi, tähän tulee tekemään ehdotukseen – Euroopan rahoituksesta. Emme me nyt lasipalloon tässä pysty katsomaan, mutta olen varma, että tällaisia ehdotuksia tulossa lähitulevaisuudessa. Ehkä hän ei kutsu niitä vakaus. Jokalaiseksi ehkä hän kutsuu sitä pelastusrahastoksi, joksikin rahastoksi. Tai se voi muistuttaa vaihtoehtoa kolme tai Saksan taloudellisten asiantuntijoiden neuvoston ehdotusta. Olemme varmasti oikealla tiellä. Keskustelu on alkanut. Kysymys on henkiin jäännistä. Rahoituskysymyksestä, mutta taloudellisesti ratkaisevasta asiasta koko maan osalle. Kiitos. Tyydyttikö teitä? Vastattiinko teidän kysymykseen? Niin, mutta entä sitten talous- ja rahasioiden valiokunta? Uh tanto quanto sei, a Econ eh, uh, eh, não, não conheço ainda qual... Tietääkseni en tiedä Ekonin virallista kantaa aiheesta. Keskusteluja on käyty, pitkällisiä keskusteluja, joten heillä on varmasti pohdittavaa ja sieltä, sitä tulee sitten. Eh, Haluaisin vaan varmistaa, koska meillä on Foxin nootit, siteeran häntä – sanoitte, että hän on suopea, mutta vakauslainojen äh, ehdottamisen lisähyötyä voisi äh, ehkä kannattaa harkita tässä. Tämä on vähän hienovaraisempi muotoilu. En halua, että mennään pöytäkirjaan kannanoton väärin esittäneenä. Kiitos. Aikataulu tarkistusten takaraja professori Kareri Kampasin 12. kesäkuuta kello 12 keskipäivällä 9. heinäkuuta. Näitä käsitellään 10. Ne hyväksytään 9. ja 10. ovat kiireisiä päiviä, koska siellä on koko joukko tarkistuksia hyväksyttäväksi ennen kesälomaa. Ekonin aikataulu on syyskuussa. Nyt meillä on erikoisvieras. Minulla on ilo, kuten aina, lämpimästi tavoittaa tervetulleeksi Jacqueline Minor, joka on kuluttaja-asioiden pääosaston johtaja. On aina ilo, kun hän vierailee valiokunnassamme. Olemme kiitollisia, että hän niin mielellään jakaa informaatiota ja oivalluksia kanssamme. Kuten kaikki tietänette, Olemme alusta lähtien seuranneet kuluttaja markkinoinnin että Nyt on seitsemäs kierros menossa. Haluamme, että tätä täydennetään joka päivä. Tätä uutta kutsutaan kuluttajat kotona sisämarkkinoilla, vähittäiskauppa sisämarkkinoilla ja e- kuluttajan ehdot. Onko teillä jotain esityksiä? että valmistelette jotain kopioita. Onko näitä niin, tämä teknologia ei toimi täällä? All right, okay. All right, so apparently you're going to get paper copies um, due to the... Saatte paperikopiat. Se on tämä teknologian ihme täällä. Ihme, jotta te täällä voi näyttää siitä valkokankalta. No pyydän, että Jacqueline aloittaa tämän pienen rajoitteen vallitessa. Ja sitten pyydän tätä kommentteja. Ja sitten tällainen catch the eye kierros. Jacqueline. Mr. Chairman, um, and thank you for... Kiitos erittäin paljon puheenjohtaja. Kiitos, että kutsuitte meidät tänne esittelemään tämän seitsemännen kuluttajamarkkinoiden tulostaulun. tällä hetkellä juurikin tässä jaetaan kopioita PowerPoint-esitelmästäni. Ilman näitä kopioita on ehkä hieman vaikea seurata tätä, mutta suurin osa näistä asioista, joita sanon, nämä siis löytyvät asiakirjasta. Onko teillä tämä asiakirja? No, tein kuitenkin parhaani. Niin, kuten varmasti kaikki tiedät sitten kuluttajamarkkinoiden tulostaulu on sellainen väline, jolla valvotaan sisämarkkinoiden toimintaa ja yleisestikin markkinoiden toimintaa kuluttajien näkökulmasta. Tämä on meille tärkein väline, joka on, perustuu todisteihin, todisteisiin ja me, meidän mielestämme kaikki politiikan teko pitäisi perustua tietoihin ja todisteisiin ja on tärkeää tietää, että minkälaisia tuloksia kuluttajamarkkina-asetuksista tulee kuluttajien kannalta. Eli me otamme huomioon kuluttajien tilanteen sisämarkkinoille ja toivottavasti pystymme käyttämään sitten näitä todisteita poliittisessa keskustelussa. Me julkaisemme tulostaulun kaksi kertaa vuodessa ja tässä tutkitaan 15 erilaista kuluttajamarkkinoita, hyödykemarkkinoita, palvelumarkkinoita ja katsomme luottamusta, vertailtavuutta, yleistä tyytyvy- tyytyväisyyttä ja pyrimme sitten määrittelemään, että mikä ala toimii parhaiten ja mitkä alat eivät toimi ja mitkä ehkä tarvitsevat enemmän huomiota päättäjiltä. Tämä tulostaulu, joka on kevättulostaulu, tarkastele asioita tai hieman erilaisia aloja. Tässä tutkitaan kahta erityistä asiaa. Ensimmäinen on se, että me analysoimme eh, kuluttajien olosuhteet jäsenvaltioissa, ympäristö, se ympäristö, jossa kuluttajat toimivat jokapäiväisessä elämässään, kuinka paljon luottamusta heillä on julkisiin viranomaisiin, Äh, kuinka he suhtautuvat jälleenmyyjiin, ovatko he sitä mieltä, että tuotteet, joita he ostavat kaupoista, ovat turvallisia. Eli tämä on yksi alue, jota tarkastelemme. Palaan vielä tähän. Sitten toinen alue on rajat ylittävä kauppa ja online-kauppa, internetkauppa. Eli käyttävätkö eurooppalaiset todella sisämarkkinoita, ostavatko he tuotteita muista maista kuin siitä, missä he asuvat. Ja täten pystymme sitten tutkimaan vähittäismyyntimarkkinoita EUn alueella ja erityisesti internetmarkkinoita. Ensinnäkin kuluttajien olosuhteet, mitä mieltä kuluttajat ovat siitä ympäristössä, ympäristöstä, jossa he päättävät kulutustavoistaan. Mitä tässä pyrimme tekemään? Otamme tässä tietynlaisen indeksin käyttöön. Meillä on tietty aikaraja, jota voimme käyttää, mutta jota voidaan myös käyttää kansallisessa päätöksenteossa tai kuluttajajärjestöjen tai muiden tahojen puolesta, jotta ne voivat sitten pohtia politiikkaansa kuluttaja-asioissa. Meillä on tässä kolmen vuoden ajanjakso, joten voimme tutkia, kuinka eurooppalainen keskiarvo kehittyy tai kuinka tilanne kehittyy eri jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot voivat verrata itseään parasta toimijaa äh, vastaan tai tiettyjen muiden perusteiden perusteella, esimerkiksi maantieteellisten äh, kriteerien perusteella. Tämä indeksi perustuu tutkimuksiin, joita toteutamme vähittäismyyjien ja kuluttajien kanssa ja on olemassa 12 tekijää yhteensä. Nämä liittyvät äh, asetuksen tasoon, laatuun ja myöskin sen täytäntöönpanoon ja jos teillä on tässä tämä asiakirja edessä, niin näette, että mitkä nämä 12 ala ovat, mutta käyn nämä nyt nopeasti läpi. Eli katsomme esimerkiksi tyytyväisyyttä, katsomme myöskin äh, harhaanjohtavan mainonnan vaikutuksia tai tarjonnan vaikutuksia. Sitten luottamuksen osalta katsomme kuluttajien luottamusta julkisiin viranomaisiin tai luottamusta vähittäismyyjiin ja myyjiin? Ovatko he sitä mieltä, että tämä ala vastaa kuluttajien tarpeisiin ja sitten katsomme luottamusta kuluttajajärjestöihin. Sitten kolmas asia tässä on valitukset. Katsovatko kuluttajat, että kannattaa valittaa? Tämä osoittaa hyvin yleistä kuluttajaympäristöä. Jos ihmiset ovat sitä mieltä, että heillä on ongelma, niin kohottavatko he vain olkiaan ja ajattelevat, että tämän kanssa pitää elää vai miten tässä toimitaan? Katsomme tyytyväisyyttä valitusten käsittelyyn ja esimerkiksi riita-asioiden selvittelyyn ja sitten lopulta tutkimme tuotteiden turvallisuutta. Eli mitä on tapahtunut 2000 2011 vuonna, koska tämä tieto perustuu 2011 vuoden tilanteeseen. Yleisesti tässä on havaittavissa hyviä kehityksiä, hyviä uutisia. Kuusi tekijää, kuusi kahdestatoista, on sellaisia, joiden osalta asiat ovat parantuneet. Eli kuusi indikaattoria on mennyt ylöspäin, kolme on pysynyt samana ja sitten kolme on laskenut. Eli ainoastaan kolmessa tapauksessa tilanne on huonontunut kuluttajien olosuhteiden osalta. Kaksi näistä kolmesta indikaattorista, jotka ovat menneet alaspäin, liittyvät tuotteiden turvallisuuteen. Eli kuluttajat ja vähittäismyyjät ovat sitä mieltä, että tuotteiden turvallisuustaso on laskenut viime vuoden aikana. Sitten jos katsotte yleistä indeksiä. Jälleen kerran tässä on melko hyviä uutisia. Tässä on hienoista parantumista kuluttajaolosuhteissa suurimmassa osassa jäsenvaltioista, eli 19 27 jäsenvaltiosta tilanne on parantunut kuluttajien ja vähittäismyyjien osalta verrattuna vuoteen 2010. Täytyy sanoa, että tässä on ollut hyvin suuri pudotus 2009, eli kaikkien indikaattorien osalta oli laskua. Viime vuonna oli hieman edistystä ja luottamus palautui hieman ja tänä vuonna tämä nousu on hieman jatkunut, vaikkakin hitaampana. Jäsenvaltiot, jotka ovat kokeneet suurinta parannusta, noin kuusi prosenttia olivat Bulgaria, Belgia, Ranska ja Tanska. Eli nämä ovat ne maat, joissa tilanne on erityisesti parantunut. Tietysti meillä on vielä hyvin vaikea taloustilanne tällä hetkellä ja tämä on vaikuttanut kielteisesti joissakin jäsenvaltioissa neljässä maassa, Italiassa, Sloveniassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, tilanne on huonontunut kuluttajien olosuhteiden osalta ja sitten on muita maita, joissa tilanne ei ole muuttunut Puola, Kypros, Portugali, Slovakia. Eli tämä siis kehitystä viime vuoden aikana. Sitten hieman toisella tasolla meidän pitää tehdä selväksi, että että tulostaulujen tarkoitus ei ole mitenkään leimata. Oi, teknologiaa. Kiitos. Tämä toimii. Niin tarkoitus ei ole leimata maita, vaan pyrimme määrittelemään parhaat käytännöt, jotta voimme sitten sanoa, että nämä ovat sellaiset maat, jotka tekevät asiat oikein, niin mitä voimme oppia. Ja parhaat kuluttaja olosuhteet on Luxemburg, Luxemburgissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Suomessa, Alankomaissa, Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa tässä järjestyksessä. Jos olette kuunnelleet tätä tarkkaan, niin huomaatte, että nämä maat sijaitsevat Pohjois- ja Länsi-Euroopassa. Ne ovat vanhempia jäsenvaltioita. Ja yksi asia, joka käy selväksi tästä tulostaulusta, on se, että meillä on tällainen Pohjois-Länsi ja Itä eteläjako. Ja parhaat olosuhteet on pohjoisessa ja lännessä ja huonoimmat, kehnoimmat tilanteet ovat yleensä etelässä ja itä, itäisissä jäsenvaltioissa. Niin, epäreilut äh, mainonta tavat haluamme katsoa, että katsovatko kuluttajat ja vähittäismyyjät, että markkinat toimivat siten kuin niiden pitäisi toimia ja onko huonot tavat tai käytänteet saatu pois markkinoilta. On selvää, että kuluttajat haluavat tulla suojatuksi tällaisilta käytännöiltä, mutta myös yritystoiminnan kannalta – on tärkeää, että tietyt kilpailijat, jotka harhaan johtavat kuluttajia, pitäisi poistaa, saada poistetuksi markkinoilta. Eli on hieman huolestuttavaa, että 2011 vuonna epäreilu, epäoikeudenmukainen käytäntö lisääntyi kuluttajien ja vähittäismyyjien mielestä. Eli kysyttiin, että ovatko kuluttajat kokeneet harhaanjohtavaa mainontaa. Ja vähittäismyyjiltä kysyttiin, että tuntevatko he kilpailijoita, jotka harjoittavat tällaista harhaanjohtajaa mainontaa. Ja tulokset osoittavat, että molempien mielestä tällainen harhaanjohtaja mainonta, epäoikeudenmukainen toiminta on lisääntynyt. Eli meille tämä on tietysti huolenaihe ja tämä osoittaa sen, että meidän pitää edelleen jatkaa ja parantaa näiden eh, käytänteiden täytäntöönpanoa ja oikaista näitä tilanteita. Ja sitten huolimatta siitä, että ihmisillä oli kokemuksia harhaanjohtavista toimista, niin kuitenkin luottamus lisääntyi hieman ristiriitaisesti. Yleinen tyytyvyys kuluttajasuojatoimiin ja luottamuksen taso eri tahoihin, eli julkisiin viranomaisiin itse vähittäismyyjien ja kuluttajajärjestöihin tämä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2008 ja kasvaa edelleen. Eli luottamus julkisiin viranomaisiin ja kuluttajajärjestöihin on noussut kahdeksalla prosenttiyksiköllä melko huomattavasti. Jopa luottamus palveluntarjoajiin ja myyjiin on noussut kuudella prosenttiyksiköllä, eli vaikuttaa siltä, että markkinoihin luotetaan enemmän ja myöskin kuluttajasuojatoimiin. <laughs> Eli tämä ei todennäköisesti tule toimimaan. No niin, hyvä, hyvä. Minä jatkan. Eli pyrimme löytämään ratkaisun tähän. No niin, mutta puhuin siis kuluttajien luottamuksen lisää, lisääntymisestä. Tässä on kuitenkin suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Eli tässä näkyy ikään kuin laskeva käyrä. Itävallassa ja Tanskassa 80 prosenttia kuluttajista ovat sitä mieltä, että he voivat luottaa toimijoihin. Sitten toisessa päässä tätä skaalaa on itäisen ja eteläisen Euroopan maat, Kreikka, Bulgaria, Liettua ja Slovakia. Ja tässä, näissä maissa luottamustaso on laskenut 30 prosenttiin, eli alle kolmannes kuluttajista ovat sitä mieltä, että he voivat luottaa siihen, että heidän etuja ja oikeuksiaan puolustetaan asianmukaisesti. Jos katsotte tätä tulostaulua, joka on saatavilla internetissä ja myöskin asiakirjana, on tiettyjä maakohtaisia tietoja, Eli jokaisen jäsenvaltion osalta voitte katsoa, että kuinka jäsenvaltiot pärjäävät näissä eri vertailuissa. Sitten tuoteturvallisuus. Kuten sanoin, tämä on yksi indikaattori, joka on vähentynyt tai muuttunut kielteiseksi. Ja kiinnostavaa tässä on se, että kuluttajien ja vähittäismyyjien kannat ovat samantyyppisiä. Eli molemmat ovat sitä mieltä, että tuoteturvallisuustaso on laskenut yhtenäismarkkinoilla, vaikka kuluttajat ehkä ovat hieman vähemmän optimistisia kuin vähittäismyyjät. Kuluttajat ovat hieman enemmän huolissaan tilanteesta kuin vähittäismyyjät. Noin puolet kuluttajista Romaniassa ja Kreikassa ovat sitä mieltä, että monet hyvin huomattava määrä tuotteita ovat, eivät ole turvallisia he eivät luota turvallisuuteen ja tämä luku on lähes lähe, alle 10 prosenttia esimerkiksi Suomessa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jälleen kerran tämä on sellainen asia, jota meidän pitää huomioida, meidän pitää tutkia esimerkiksi markkinoiden valvonnan sääntöjä. Meidän pitää jakaa hyviä käytänteitä ja kokemuksia jäsenvaltioiden välillä. Mitä viranomaiset Alankomaissa ja Suomessa tekevät oikein ja mitä sitten viranomaiset Romanissa ja Kreikassa voivat parantaa. Tässä tietysti kyseessä on myös resurssit, joita voidaan sijoittaa tuotteisiin ja turvallisuuteen yleisesti. Asiakirjasta löydätte yksityiskohtaisia tietoja niistä talousarvion varoista, joita jokaisella jäsenvaltiolla on käytettävissään näihin kysymyksiin, eli voitte sitten suoraan vertailla eri jäsenvaltioiden tilanteita. Tätä tietoa pitää käyttää varovasti, koska on hyvin vaikeaa, että jäsenvaltiot voivat todella tarkasti arvioida, kuinka paljon ne käyttävät rahaa markkinoiden valvontaa. Tämä on sellainen vastuu, jota käytetään alueellisella tai paikallisella tasolla, joten on ehkä vaikea aina kerätä kaikkia tietoja. Muistatte ehkä vuosi tai kaksi sitten esitimme teille kuluttajakapasiteetista tehdyn tutkimuksen ja siinä esitettiin hyvin huolestuttavia tietoja kuluttajien tilanteesta, kun ajatellaan esimerkiksi merkkejä ja tunnistumista ja niin edelleen, mutta valitettavasti tulokset myöskään tulostaulussa eivät ole kovinkaan vakuuttavia. Kuluttajat ovat sitä mieltä, että he luulevat, että asiat ovat oikein, mutta sitten kun heitä pyydetään vastaamaan tiettyihin kysymyksiin, esimerkiksi oikeudesta palauttaa tuote tai niin edelleen, tai siitä, että saavatko he korvausta hajonneesta tuotteesta. Ainoastaan 13 prosenttia vastanneista pystyi vastaamaan kaikkiin kolmeen kysymykseen oikein. Eli ihmiset ehkä luulevat, että he tuntevat oikeutensa, mutta sitten todellisuudessa he eivät tunne, ja sitten noin 12 prosenttia, 12 prosenttia ei pystynyt vastaamaan mihinkään kysymykseen oikein. Eli tähän liittyy paljon epämääräisyyttä siitä, että mitä kouluttajaoikeudet oikeastaan ovat. Vähittäismyyjät sanovat, että he uskovat, että he kunnioittavat kuluttajaoikeuksia. 98 prosenttia vähittäismyyjistä vastasi, että kunnioittavat kuluttajaoikeussääntöjä. Tämä ei ehkä ole yllättävää, mutta jälleen kerran kun heiltä sitten kysyttiin yksityiskohtaisempia kysymyksiä oikeudellisesta velvoitteesta, niin he eivät osaa vastata kysymyksiin oikein. Ainoastaan noin kolmannes vähittäismyyjistä oikeastaan tiesi tämän peruutusajanjakson ää, keston ja yksi viidestä tiesi tämän takuuajan keston, eli sen ajan keston, että kuin, missä puitteissa kuluttaja saa palauttaa tuotteen. Eli meidän pitää olla varovaisia sen suhteen, että emme oleta, että yritykset ja vähittäismyyjät tietävät säännöt, joita markkinoilla sovelletaan riittävissä määrin. Eli ne teistä, jotka saavat tästä, saivat tästä asiakirjan, käyttöönsä. Olen nyt kohdassa 11, eli sivulla 6. Eli seuraava dia, dia 12, käsittelee ongelmia ja valituksia. Eli kuluttaja, joka on tietoinen, tietää oikeuksistaan ja ei pelkää valittaa, mikäli näitä oikeuksia ei kunnioiteta. Ja hän voi vaatia oikaisua, jos jokin menee väärin. Kuluttajien halu valittaa on kasvanut vuosien ajan, vuosien aikana vakaasti. Sivulla 12 tai diassa 12 on tästä tietoa. Ja sitten kuluttajat hitaasti, mutta varmasti ovat yhä enemmän tyytyväisiä siihen, että kuinka nämä valitukset käsitellään. Eli vähittäismyyjät haluavat säilyttää asiakkaiden luottamuksen ja haluavat käsitellä valituksia parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi asia, joka on edelleen huolestuttava, on se, että jos kuluttaja on sitä mieltä, että valitusta ei käsitellä asianmukaisesti, puolet kuluttajista sitten luopuu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että on paljon asioita, joita ei tule käsiteltyä ja on paljon sellaista kulutusvoimaa, jota voitaisiin paremmin hyödyntää. Ja on sitten, tämä sitten jää niiden yritysten taskuun, jotka eivät pysty vastaamaan tyydyttävästi kuluttajan valituksiin. Sitten toinen puolisko tai toinen asia, joka liittyy tulostauluun, on vähittäismyyntimarkkinoiden integroiminen yhden Euroopassa ja tämä on ollut huolenaiheena teidän valiokunnassanne monen vuoden ajan ja uutiset ovat seuraavanlaisia, no ehkä hieman kahdenlaisia. Vähittäismyyntimarkkinat eivät ole täysin integroituja kaukana siitä tämä ei ole ehkä yllättävää. Kuluttajat edelleen haluavat mieluummin ostaa palveluja ja tuotteita omassa maassaan, vaikka tietysti rajat ylittävä kauppa on hieman lisääntynyt. 2011 yksi, kolmannesta, yksi kolmesta eurooppalaisesta osti tuotteita tai palveluja toisesta Euroopan maasta. Ja viimeisen viiden vuoden aikana tämä on lisääntynyt viidellä prosenttiyksiköllä, eli tilanne kohenee, mutta hyvin, hyvin hitaasti. Sitten kolikon toinen puoli on se, että monet vähittäismyyjät mieluummin edelleen myyvät kotimaan asiakkaille. Eli ne yritykset, jotka myyvät rajat ylittävästi, on hyvin vähän muuttunut. Ainoastaan yksi neljästä vähittäismyyjästä haluaa tehdä kauppaa sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka asuvat toisessa maassa. Tässä on hyvin suuria eloja jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltiot, jotka ovat maantieteellisesti keskeisessä asemassa Euroopan unionissa, ovat niitä, jotka tekevät eniten rajat ylittävää kauppaa, Luxemburg esimerkiksi. Ja sitten rajamailla olevat maat ovat sellaisia, joiden kansalaiset ostavat vähemmän muista maista. Mitkä ovat sitten esteitä, joista kuluttajat ovat huolissaan? Eli tulevatko tuotteet perille, mitä jos joku menee väärin, mikä on maksujen tai maksamisen turvallisuustilanne. Ja vähittäismyyjät ovat huolissaan. Niin, olen nyt diassa 13. Niin, pysähdä. Kiitos. Eli vähittäismyyjät ovat huolissaan kielestä. He ovat myös huolissaan kuluttajasuojan lainsäädännöstä muissa maissa. No niin, sitten internetkauppa. Tämä, tätä on aina ajateltu ikään kuin ihmelääkkeenä markkinoilla, että pienet yritykset voivat ryhtyä toimimaan sisämarkkinoilla ja myöskin erilaiset esteet vähenevät niiden kuluttajien osalta, jotka haluavat ostaa muista maista. Eli internetkauppa on hyvin merkittävä kanava vähittäismyynnissä. Yleisesti hieman yli 40 eurooppalaisesta kuluttajasta ostaa internetistä tuotteita tai osti vuonna 2011, eli tämä nousee melko nopeasti ja vakaasti yleisellä tasolla. On suuria eroja eri maiden välillä. Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi, Tanska, Alankomaat, Luxemburg ovat täällä kärjessä. Meillä on yli 70 prosenttia kuluttajista ostaa internetistä. Ja sitten toisessa päässä on Romania 6 prosenttia. Tässä on hyvin vahva yhteys sen välillä, että mitkä ovat tausta tekijät, esimerkiksi laajakaista ja sen levinneisyys, tämä vaikuttaa siihen, että kuinka halukkaita kuluttajat ovat ostamaan internetistä. Sitten internetkaupan aukko. Tämä yleisesti kehittyy hyvin vahvasti ja digitaaliagendan tavoitteet varmasti täyttävät, eli 50 prosenttia kuluttajista ostaa internetistä vuoteen 2015 mennessä, mutta on kuitenkin suuri ero kotimaisen internetkaupan ja rajat ylittävän internetkaupan välillä. Eli jos katsotaan tätä ylempää käyrää, yleinen kehitys kotimaan markkinoilla, eli tämä yleinen käyrä on sininen ja sitten kotimainen kauppa on punainen ja keltainen on rajat ylittävä kauppa. Ja sitten vihreä käyrä osoittaa sen, että miten kuluttajat ostavat Euroopan unionin ulkopuoliselta alueelta. Eli tässä on hyvin suuri aukko näiden kahden ylemmän käyrän ja kahden alemman käyrän välillä. Digitaaliagendan tavoite se, että 20 prosenttia kuluttajista ostaisi rajat ylittävästä yrittäviltä markkinoilta internetistä vuoteen 2015. Tätä ei ehkä saavuteta. Tämä on harmi, koska voidaan saada paljon hyötyä siitä, että on laajemmat valintamahdollisuudet ja alemmat hinnat. Mutta jos tämä kauppa saavuttaisi 15 prosentin tavoitteen ja voitaisiin päästä eroon yhtenäismarkkinoiden esteistä, niin saataisiin noin 200 miljardia euroa hyötyä. Eli tämä on 1,7 prosenttia Euroopan unionin bruttokansantuotteesta, mutta olemme hyvin kaukana vielä tästä tavoitteesta tällä hetkellä. Lisäksi kysyimme kysymyksiä siitä, että kuinka ihmiset käyttävät internettiä, ei ainoastaan asioiden ostamiseen, mutta myöskin tutkimus, tutkimukseen. Ja on selvää, että ihmiset, jotka edelleen mieluummin ostavat tuotteita kaupasta. Ihmiset kuitenkin käyttävät paljon aikaa internetistä ennen kuin he tekevät tämän kaupan, erityisesti jos tuotteen arvo on hyvin korkea, eli katsotaan erilaisia arvosteluja ja muita tietoja, jotka liittyvät tuotteeseen. Niin, jos sitten katsotaan tilannetta eri jäsenvaltiossa, näette tämän saman mallin. Eli rajat yrittävä kauppa on yleisempää pienemmillä markkinoilla, tämä ei ole yllättävää. Eli sellaiset maat, joilla on pienemmät kotimaan markkinat, todennäköisimmin katsovat ulkomaille ja ostavat tuotteita internetistä. Sitten maat, joilla on hyvin laaja kotimainen internetmarkkina, ovat tyytyväisiä tämä, nämä maat ovat tyytyväisiä tuotteiden saatavuuteen esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa yleisesti ostetaan internetistä, mutta hyvin vähän ihmisiä kuitenkin ostaa ulkomailta, todennäköisesti koska heidän tarpeensa tulee tyydytettyä yhdistyneen kuningaskunnan markkin, omilla markkinoilla. Jos tätä verrataan esimerkiksi Maltaan tai Luxemburgiin, jossa ihmiset ovat sitä mieltä, että heidän pitää ostaa muista jäsenvaltioista, jotta he saavat parhaan mahdollisen tarjouksen ja parhaan hinnan. Tämä tilanne on hyvin erilainen. Luxemburg on se maa tässä keskivälillä, jossa tehdään enemmän rajat ylittävää kauppaa huomattavasti kuin kotimaista kauppaa. Me kysyimme ihmisiltä, että miksi ihmiset eivät tai ostavat rajat ylittävästä yrittäviltä markkinoilta internetistä tai kotimaan markkinoilta oli ihmisiä, jotka olivat sitä mieltä, että rajat ylittävässä kaupassa katsottiin, että mikä siitä tuloksena on. On hyvin vähän eroja, mutta saadaan hieman parempia tuloksia – rajat ylittävästä kaupasta kuin kotimaan kaupasta. Eli on hieman vähemmän todennäköistä, että tulee ongelmia, kun ostetaan toisesta maasta kuin kotimaan markkinoilta. Ja yksi syy tähän saattaa olla se, että kun ostetaan toisen jäsenmaan internetsivustolta, niin todennäköisesti ostetaan sellaiselta sivustolta, jolla on hyvä maine joka on hyvässä tilanteessa, eli tämä ehkä tila selittää tämän tilanteen. Olen melkein esityksen lopussa. Eli mitä sitten pitäisi tehdä, jotta voitaisiin parantaa vähittäismyyntimarkkinoiden integraatiota? Tiedonanto, joka liittyy internetkauppaan, joka julkaistiin tammikuussa, luetteloi erilaisia toimia, kuluttajaoikeusdirektiivi täytäntöönpanan jäsenvaltioissa ja teillä on erilaisia ehdotuksia riidanratkaisu kysymyksistä myöskin internetin osalta. Teillä on myöskin ennen Euroopan kauppalaki ehdotus ja myöskin Single Market Act 2 osalta myöskin tehdään töitä tällä hetkellä. Pahoillani, että tämä kesti näin kauan ja että meillä on näitä teknisiä ongelmia, mutta minä ja Dan Denisi kollegani ja Nässen, joka on vastuussa tämän tulostaulun koordinoinnista, me mielellämme vastaamme kaikkiin teidän kysymyksiinne. Kiitos. Uh, thank you very much indeed, Jackie. And um, I think we did manage to... Kiitos, Jackie. Onnistumme seuraamaan hyvin, koska esitys oli selkeä. Ja oli hyvä sanoa päänäkökohdat. Meillä on kopio tästä tulostaulusta ja tämä esitys ja kertomuksenne. Olen seurannut tätä iPadilla. Olen tätä muutkin. Olemme saaneet muutakin dataa siis. Joten kollegat, varmasti teillä on näkökohtia. Pietikäinen oli ensimmäisenä puhelistalla ensimmäisenä varapuheenjohtajana, sitten Schwab. Haluaako joku muu kommentoida? Sirpa. Use that one. Oh, no, yeah, yeah, that's fine. I use that one. Uh, camera put you Thank you. Um, very... Paljon kiitoksia hyvästä perusteellisesta esityksestä. Se antoi paljon pohdittavaa. Ja kiitäisin hyvästä työstä tällä alueella. Ja myös kuluttajakeskuksessa. Ottaisin esille kolme asiaa, jotka liittyvät tuleva, tuleviin kehityksiin. Sellainen käsite, joka ei nyt kommenttia vaadi. Olen itse aika epäileväinen, että tämä yhteinen eurooppalainen kauppaoikeuslaki mitenkään auttaa asioiden harmonisoinnissa, jolloin parempaa pohjaa kuluttajan suojalle tai selkeydelle. Se kannattaa muistaa. Mutta sitten haluaisin kommentteja tulevista aloitteista kuluttajakeskusten roolista. Ja tähän liittyy kolme kysymystä. Tiedämme, että nämä keskukset ovat aika eri lailla eri jäsenmaissa ja tämä saattaa selittää osan, vaikkei kaikkia eroja lopputulemassa. Haluaisin kuulla vähän tietoja, miten näitä keskuksia voitaisiin eurooppalaisesta näkökulmasta vahventaa joko resurssein tai lainsäädännöllisesti. Sitten ODR ja ADR. Saatan olla puolueellinen, olen Suomesta. Ja meillä on paljon kokemuksia tästä. Minä olen sitä mieltä, että kuluttajakeskuksilla pitäisi olla ODR ja ADR järjestämisessä tulevaisuudessa. Ja lopuksi, koska minulla on matkustajiin liittyvä lausunto meneillään, niin olen lukenut tämän mietinnön. Elämme Euroopan kuluttajakeskusten mietinnöstä kertoo, että noin kolmas osa valituksista koskee matkustajien oikeuksia. Me pohdimme, miten niitä roolia voisi vahvistaa. Ehkä nämä, ää, tämä vaihtoehtoinen riidan sovittelu tai online riitojen sovittelumenetelmä, niitä voitaisiin vahvistaa. Schwab. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, että tuli tänään hiukan myöhään tähän esitykseen. Olin tuolla talous- ja valiokunnassa. Siellä puhuttiin vielä asuntolainadirektiivistä ja meidänkin valiokuntamme on siinä lausunnon laatijana. No, sitten nämä myönteiset seikat liittyen tähän tulostauluun. No, meillä on tiettyjä varauksia vielä näitä yleisiä seikkoja vastaan kohtaan, mutta tässä on kuitenkin seikkoja, jotka selkeästi viittaavat siihen, millaisia tuloksia näillä kyselyillä voidaan saada. Ensinnäkin tulostaulu vahvistaa sen, että internetkauppa lisääntyy Tämä komissionkin edustaja sanoi, mutta edelleenkin, edelleenkin sähkö, säästöpotentiaali voisi olla vielä suurempi rajat ylittävässä kaupankäynnissä. Ja tässä kuvassa 16 on mietitty sitä, miten tavaran toimitusta voidaan parantaa. Monet pelkäävät, että tavaran toimitus kestää liian kauan, että tavarat eivät saavu ollenkaan tai saapuvat vahingoittuneina. Ja kuluttajaoikeusdirektiivin yhteydessä tästä jo keskusteltiin. No, Gepard nyt just lähti. Mutta toimitus on hyvin keskeinen seikka. Ja siksi on hyvä, että meillä on tämä pakettien toimitusdirektiivi, ja mielestäni me tarvitsemme pakettitoimitusten osalta yhtenäiset eurooppalaiset säännöt, koska muuten rajat ylittävässä kaupassa olevia ongelmia ei voi ratkaista. Ja tämä on tietysti, tässä puututaan kansallisiin järjestelmiin, mutta, mutta jos me haluamme todella yhdenäistä markkinoita, niin näin pitää toimia. Sitten myöskin Arias mietinnössään, jossa hän käsittelee sähköistä kauppaa, on tehnyt ehdotuksia. Ja sitten toinen asia, miten kuluttajat tuntevat omia oikeuksiaan no, hyvin huonosti. Ja meidän täytyy katsoa, miten yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa voisi olla samanlaiset säännöt. Se olisi ainakin toivottavaa. No, meillähän on kompromissi, joka liittyy täysharmonisointiin. No, sitä täytyy vielä varmaan laajentaa. Ja meillä on myöskin muuttuvia tavoitteita, mutta tiedän, että kuluttajaoikeusdirektiivi niillä aloilla, joilla täysharmonisointia pitäisi toteuttaa, niin sitä ei kuitenkaan panna täytäntöön yhtenäisesti. Ja haluaisin kysyä, mitä komissio tekee tälle. Ei voi olla niin, että komission virkamies etenee vain, jos harmonisointi on täydellistä. Eli myöskin jäsenvaltioissa täytyy tarkistaa, että jäsenvaltioissa tätä direktiiviä pannaan oikealla tavalla täytäntöön. Kysyin tästä Redingiltä ja minusta ei ole oikein se, ja siis mitä tulee näihin epäreiluihin kaupallisiin käytänteisiin ja direktiivin, niin kuluttajien tulostalussa on sanottu, että seitsemän vuotta sen jälkeen, kun direktiivi laadittiin, meidän täytyy nyt pohtia, että edelleenkin kuluttajat joutuvat epäreilujen käytäntöjen kohteeksi, jotka kyllä on kielletty Euroopassa, mutta se liittyy siihen, että Euroopan komissio – ei kiinnitä riittävästi huomiota täytäntöönpanoon ja kiinnittää liikaa huomiota uusiin direktiiveihin. No se on tietysti tärkeää, mutta todellakin nyt pyytäisin, että katsokaa nyt joka tapauksessa niillä alueilla, joilla halutaan täysharmonisointia, että täytyy kiinnittää huomiota paljon enemmän täytäntöönpanoon. Meidän täytyy yhtenäistää näitä sääntöjä kuluttajien hyväksi. No en nyt mene yksityiskohtiin mielestäni, kun ajatellaan näitä havaintoja, eli kuluttajat eivät tunne edelleenkään oikeuksiaan, niin meidän täytyy katsoa, että meidän täytyy yhtenäistää sääntöjä, siitä voisi olla jotain hyötyä. Sitten vielä yksi huomio lopuksi. Tämä tulostaulu on hyvä yhdessä asiassa, kun ajatellaan muita lakeja ja lähestymistapoja sisämarkkinoihin. Sanko alusta pitäen on tehnyt maakohtaisia suosituksia tai naming and shaming menettelyä, mutta kuitenkin maakohtaisia suosituksia, Eli yksittäinen meppi voi sitten kotimaassaan, kun kyse on täytäntöönpanosta ja kuluttajaoikeuksista, niin hän voi sitten yksilöllisesti katsoa tilannetta, enkä halua mitään yleistä saarnaa siitä, mitä ehkä ei toimi sisämarkkinoilla. Se on hyvä, se varmasti tekee tästä työstä aika hankalaa, mutta tämä on kuitenkin meille avuksi. Me voimme nähdä tämän maakohtaisen tilanteen ja sitten pyytäisin, että teette vielä enemmän ja jos jossain vaiheessa tähän voitaisiin liittää myöskin täytäntöönpano, niin siitä olisi vielä enemmän apua. Kiitos. Uh, Mrs. Reutzela. Eh, děkuji. Eh, já nechci opakovat to, co tady bylo Minä en halua toistaa sitä, mitä on jo sanottu. Haluaisin vain alleviivata jotakin. Ehkä lisätäkin jotain. Luottamus teidän turvallisuuteen ja oikeuden takaamat oikeudet, lain takaamat oikeudet. Nämä liittyvät demokratiaan, toimimiseen kohdistettuun luottamukseen sinänsä. Ei siis ainoastaan luottamukseen, joka kohdistuu EU-hun. Ja viittaa sen yhteen riskiin jossakin jäsenvaltiossa omaani mukaan lukien. Eli se, että aliarvioimme kuluttajasuojan roolia. Jossakin maissa asialle on omistettu kokonainen ministeri, ministeriö, ja joissakin maissa on yksi viranomainen tai pikkuinen osasto sitä vastuussa. Usein viranomaiset eivät ole yhteistyössä. Omassa maassani on paljon valvontaviranomaisia, jotka vuorollaan sanovat, että asia ei kuulu heille ja he pallottelevat asioita muille, muiden viranomaisten kanssa, teille valvojien ja muiden kesken. Järjestelmä on sitten niin pirstautunut, että ellei joku paha skandaali tai valtava mediakampanja iske päälle, niin kaikki laiminlyödään. pyytäisin komissiota varmistamaan, miten ja missä määrin jäsenmaat ottavat tilanteen vakavasti, erityisesti sellaiset, jotka eivät niin hyvin ole parjanneet tulostaulukossa. Miten ne lähestyvät kuluttajan suojaa? erityisesti sitä, missä määrin ne pyrkivät yksittäisten valvontaviraston toimintaan? Ja miten hyvin niiden toiminta harmonisoituu yksittäisessä jäsenvaltiossa? Haluaako joku muu kommentoida? Uh, first of all... Pari pointtia. Tässä on valtavasti dataa. Jacqueline poimi siitä tärkeimpiä esillä. Tässä on kiinnostavaa dataa esimerkiksi täytäntöönpanosta ja budjetista. Ja ottaa huomioon Andreasin vetoomuksen. tällainen voisi olla ensi kerralla meille erittäin kiinnostavaa. Erityisesti kun me käsittelemme vil- vilpillisiä käytänteitä. Ja te muutatte omaa ehdotustanne. Haluaisin yhdistää sanaan sanomani siihen, mitä Pietikäinen sanoi. Kuluttajan huolenaiheet onlinein kauppaan liittyen ovat silmipistäviä. Nämä liittyvät näihin ihan banaaleihin sekoihin, myöhäinen toimitus, toimittamattomuus, väärä tuote toimitetaan. Ja kaikki ovat tällaisia ansoja kuluttajien luottamuksen suhteen internetkaupassa. Se, että meillä on parikymmentä järjestelmää ja kuluttajat eivät ole oikeuksia, ovat yksi asia, mutta nämä ovat ihan perusjuttuja. Ja teidän esityksenne oli hyvä, kun te niputitte tätä dataa. Minusta me olemme menossa kohti umpikujaa tämän EU-kauppaikoiden suhteen. Ja sen vaikutusarviointi oli silmipistävää. Ensiksi Täällä on paljon dataa, joka on paljon tuorempaa kuin kauppalain arvioinnissa. Meidän pitäisi syöttää tätä dataa siihen keskusteluun. Meidän pitäisi pyytää vaikutusarvioyksikköä tarkastelemaan sitä dataa. Olisi kiinnostavaa katsoa näitä selkeitä asioita. Ja tämä kuluttajien olojen indeksi oli myöskin hätkähdyttävä ja kuluttajien ja vähittäiskauppiaiden tiedot oikeuksista. Vilkaisin tätä ja voisitteko te kertoa vähän enemmän järjestelmään liittyvän luottamuksen ja tietojen tuntemisen välillä on aika alhainen korrelaatio. Luxemburg ja Iso-Britannia ovat kärjessä ja Tanska kolmantena luottamuksessa Tanska on tiedon suhteen kärjessä, Luxemburg ja Iso-Britannia pohjalla. Tämä liittyy siihen, miten me suhtaudumme kuluttajien politiikkatasolla. Vaikka kuluttajan oikeudet meitä kiinnostavat ja yhteinen kaupallakin. mutta fakta on, että kuluttaja kiinnostaa, että saa ajoissa sitä tavaraa, mitä on tilannutkin. Tämä on tärkeämpää. Ja heidän luottamuksensa tuotteiden turvallisuuteen ja valvontaa korrelaatiota suhteen on kiinnostavaa katsoa koulut tuoteturvallisuuteen liittyviä korrelaatioita. Kuluttajien tämä on aika korkea. Ja sitten kuluttajien oikeuksien tuntemus on toinen asia. Meillähän on nyt sitten tämä yhteinen kauppalainsäädäntö tulossa eteemme. Ja jos me ajatellaan logistiikkaa ja toimitusketjua, me saisimme tyydy, tyytyväisempiä asiakkaita kuin seitsemällä 28 erilaista säätelyjärjestelmää. Thank you. Well, I'll... Kiitoksia. Yritän kommentoida näitä huomioita. Ensin Pietikäisen kommentit eurooppalaisista kuluttajakeskuksista. No varmaan viittaatte nyt eurooppalaiseen kuluttajakeskukseen, ettekä kuluttajavirastoihin yleisesti. Kuten ehkä tiedätte, kuluttajaohjelmassa, siis tässä rahoitusohjelmassa, seuraavissa monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014 eteenpäin, sääntöjä on muutettu Me nostamme tätä maksua 70 prosenttiin komission osalta. Ja toivottavasti jäsenvaltiot eivät supista omaa osuuttaan, jotta kuluttajakeskusten kokonaisbudjetti nousisi. Ja olen samaa mieltä siitä, että parhaat kuluttajakeskukset tekevät erittäin tärkeää työtä, kun ne luovat luottamusta rajat ylittävään kauppaan. Kyse ei ole pelkästään tietojen toimittamisesta tai kuluttajien auttamisessa rajat ylittävissä kiistoissa. Esimerkiksi Belgian kuluttajakeskus on hyvä esimerkki. Se toimittaa kuluttajille aktiivisesti tietoa heille avoimista mahdollisuuksista sisämarkkinoilla ja haluaisimme nähdä enemmän kuluttajakeskuksia toimivan tällä linjalla. Me yritämme levittää parhaita käytänteitä verkoston kautta. Ja mitä tulee sitten sitten näiden kuluttajakeskusten rooliin riidanratkaisumenettelyissä. Nythän keskustellaan Tuunin mietinnöstä ja siitä mietitään, mikä on kuluttajakeskusten oikea rooli. Eli me olemme valmiita miettimään vahvistettua roolia. Ja me tiedämme, että tällä hetkellä tapaukset, joissa kuluttajakeskukset eivät pysty omalla toiminnallaan ratkaisemaan näitä riitoja. Niin vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyitä on vain 10 prosentissa tapauksia. Eli kaikki tapaukset, jotka haluttaisiin hoitaa vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä, niin ainoastaan yksi kymmenestä löytyy sopivan ratkaisun. Eli ehdottomasti nämä ehdotukset parantavat tilannetta, mutta meidän täytyy käyttää hyväksi tämänhetkistä kokemusta kuluttajakeskuksista. Sitten lentomatkustajien oikeudet. Tulkitsitte tilanteen ihan oikein, eli vuosi vuodelta matkailu on se ala, josta tulee eniten valituksia ja lähinnä ilmailusta, koska siellä on eniten ongelmia. Kyse ei koske ainoastaan lentomatkustajien oikeuksia EUn asetusta on myöskin hävinneet matkatavarat, jotka eivät kuulu asetuksen piiriin. Ja teemme läheistä yhteistyötä kollegoiden kanssa, jotta voimme varmistaa, että kaikki viimeiset tiedot leviävät kuluttajakeskuksiin. Eli jos tulee uutta lainsäädäntöä, niin kuluttajakeskukset saavat siitä tietoa. Sitten kuluttajakeskuksia halutaan myöskin lähentää kansallisia täytäntöönpanoviranomaisia viranomaisia Ja tiedoksenne 4. heinäkuuta tänä vuonna, se oli ihan umpimähkään valittu päivämäärä, silloin on lentomatkustajien oikeuspäivä kaikissa EUn jäsenvaltioissa vähintään yhdellä lentokentällä kussakin maassa. Ja Euroopan kuluttajakeskukset tekevät siellä yhteistyötä lentoasemien kanssa, paikallisten viranomaisten kanssa ja matkustajien oikeuksia sitten mainostetaan. Esimerkiksi Saventevillä muilla lentokentillä on julisteita, mutta siellä on sitten ihan ihmisiä juuri lomakauden alussa. Schwab puhui näistä toimitusasioista ja olen täysin samaa mieltä. Kun keskustelimme vähittäismyyjien kanssa, no emme tästä asiasta, musta, mutta muissa yhteyksissä, yksi syy sille, eivät he laajena kauppaa rajat, rajojen yli, oli se, että he eivät voineet taata riittävää palvelutasoa kuluttajille. Esimerkiksi postipalvelut toisissa maissa eivät olleet riittävän laadukkaita, niin silloin he mielellään eivät lähde niille markkinoille ollenkaan. Eli olemme samaa mieltä siitä, että nämä toimitusasiat pitää saada kuntoon. Sitten tietoisuus oikeuksista. No, se on huolestuttavaa ja palaan tähän puheenjohtajan esiin ottamaan lopuksi. Ensi vuonna oikeuden pääosaston kanssa järjestämme uusia kampanjoita. Ja tiedot tulostaulusta ovat tärkeitä, koska tässä voidaan käyttää vaihtelevaa geometriaa. On turha yrittää parantaa kuluttajien tietoista maissa, joissa tietoisuus on jo korkealla, vaan meidän pitää keskittyä niihin maihin, joissa on eniten ongelmia. No sitten keskitetty täysharmonisointi. Meillä on kuluttajasuoja, yhteistyöverkosto, jossa ovat kaikki julkiset kuluttajaviranomaiset mukana. Ja me haluamme saada paljon enemmän yhdenmukaista tulkintalainsäädännöstä sekä epäreiluista kaupallisista käytänteistä – että sopimusehdoista ja pian myöskin kuluttajaoikeusdirektiivistä. Heillä on nyt paljon työpajoja, joissa tarkastellaan erilaisia tapauksia, yritetään sopia siitä, miten asiat hoidetaan. Meillä on työpajoja eri alueilla, joilla keskustellaan epäreiluista kaupallisista käytänteistä, eli siellä voidaan havaita ja tutkia tällaisia tapauksia ja viedä tällaisia epärehellisiä kauppiaita tuomioistuimeen, mutta työtä pitää tällä saralla vielä jatkaa. Sitten Roitova kommentoi luottamusta markkinoiden toimintaan ja että se on keskeinen osa, kun ajatellaan luottamusta demokraattiseen maahan. No, jälleen olemme samaa mieltä sirpaloituminen eri elimiin, no se on yksi ongelma. Joissain maissa tämä ongelma on hoidettu. Jos katsotaan vaikka Alankomaita, siellä ollaan luomassa televiestinnän kilpailun ja kuluttaja-asioiden, energia-asioiden ja veden osalta supersääntelijä. Eli kaikki nämä toimet yhdistetään samaan instituutioon. Ja jälleen kerran tässä kuluttajapolitiikan verkostossa eli kuluttajaministeriöissä vaihdetaan käytänteitä. Kannattaako nämä sääntelijät yhdistää vai pitäisikö toisilla tavoilla varmistaa, että voidaan toimia koordinoidusti? Me teemme yhteistyötä myöskin Euroopan kuluttajasuojajärjestön kanssa. Esimerkiksi Keski- ja Itä- Kie-Euroopan kiemaissa. Kuluttajaliike ei synny yhdessä yössä. Länsi- ja Pohjois-Eurooppa ovat alueita, joilla jo 5, 60, 70 vuotta on ollut kuluttajajärjestöjä, ja joissain maissa nämä järjestöt ovat vielä hyvin uusia. meidän täytyy julkiset viranomaiset ja poliitikot vakuuttuneeksi siitä, että kuluttajien vahva ääni ei ole yrityksille huono asia, vaan päinvastoin. Kun on vaadittu oikeuksia kuluttajille, niin se parantaa kilpailukykyä. Yritykset toimivat tehokkaammin, kilpailu tehostuu ja yritykset vastaavat markkinoiden odotuksiin. Sitten puheenjohtajan kohta niin siis täytäntöönpanosta. Tähän asiaan pitää suhtautua varovasti, koska jäsenvaltiossa on ollut ongelmia. Ei ole ihan varma, että nämä tiedot ovat vertailtavissa, mutta se nyt on tällä hetkellä paras käytössä oleva indikaattori. Sitten millainen suhde on kuluttajien luottamuksen ja tietoisuuden oikeuksistaan välillä. No tietysti näitä yhtäläisyyksiä voidaan tehdä enemmänkin. Se nyt on aika helppoa. Mutta on mielenkiintoista, että ne markkinat, jotka ovat miellyttävimmät kuluttajien kannalta, missä kuluttajat tuntevat olonsa turvalliseksi ja suojatuksi, ne eivät välttämättä ole markkinoita, joissa heillä on yksityiskohtaista tietoa oikeuksistaan. Eli meidän täytyy miettiä tätä tilannetta. Ehkä luottamusta pitää painottaa tuottaa enemmän kuin tietoja. Jos vähittäismyyjä kohtelee sinua oikeudenmukaisesti ja kunnioittaa oikeuksia, sinun ei varmaan tarvitse silloin tuntea oikeuksiasi yksityiskohtaisesti, jos markkinoilla on vertaispainetta ja kauppiaat käytäntävät niin kuin kuuluu, niin silloin ei ole niin tärkeää tietää kaikkia oikeuksia yksityiskohtaisesti. Ja tätä voidaan tietysti tutkia vielä eteenpäin. Kiitos. Good, well... Hyvä. Vielä kerran kiitos siitä, että informoitte meitä. Toinen näkökohta, josta ei puhuttu, mutta joka meitä myös kiinnostaa, ottaen huomioon, että laadimme kuluttajaohjelmaa, on kuluttajajärjestöjen tuki. Ja jos tarkastelen lukujanne, luottamus itsenäisiin kuluttajajärjestöihin korreloi luultavasti kuluttajalojen kanssa, mutta, mutta olisiko nyt jotakin että olisi kiinnostava kuulla. No tarkasti, että vastanneet tähän kysymykseen, joka liittyy EU-kauppalakiin syystä, jotka ymmärrät. Mutta jos me katsomme sitä lakia näitä lukuja valossa, niin tulkinta saattaa olla sitten erilainen pistämme oikeuspääosastoon henkilökunnan vähän painetten alle –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 ehdotuksesta. Kenen pitäisi käsitellä matkustajan oikeuksiin liittyviä kysymyksiä? Ja minä ajattelen, että vaikka matkustajan oikeudet ovat osa kuluttajan oikeuksia, niin että pitää käsitellä erityisesti, kun e- ja erikseen, kun meillä toivottavasti nämä kuluttajan oikeudet olisivat siinä sillä lailla tässä kompiloidussa direktiivissä, että imco valiokunta olisi vastuussa. Harjasittelijat ovat keskustelleet tämän säännön ja oikeuksien jaossa. Kuten muissakin kuluttajan oikeuksissa jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja. ja eri kuljetusmuotojen välillä ja erityisesti rajat ylittävässä kuljetuksissa. Siksi on tärkeää, että meillä olisi yksi yksittäinen asetus, jossa kaikki matkustajan oikeudet olisivat mukana, jotta pirstoutuminen vähentyisi ja epäjohdonmukaisuudet saataisiin pois. Kaikki kulutusmuodot kaikissa jäsenvaltioissa ja rajat ylittävät oikeudet, siellä pitäisi päteä näiden kymmenen oikeuden, jotka komissio ihan oikea luetteluja. Eli näin tämä matkustajien oikeudet täysin jäsenvaltiossa. Sitten apu, syrjimättömyys ja tiedonsaanti ovat ydinkysymyksiä. Tässä on paljon kysymyksiä. Kolmasosa valituksista Euroopan kouluttajakeskukselta tulevat koulutuskysymyksistä. Informaatiota pitäisi olla siis kaikille kuluttajille – ennen matkapalvelun ostamista ja eri vaiheiden kautta aikana. Kolme asiaa vaatii huomiota. Ensinnäkin monimuotokulutukset. Isot ongelmat ilmenevät, kun on eri kulutusmuotoja ja käy huo- jos käy vielä niin huonosti, että monta jäsenvaltiota kyseessä, jos ottaa junan, lentää ja ottaa bussin ja ylittää kolme, viisi jäsenvaltiota ja joku ei natsaa kuljetusketjussa. Kysymys on, että kuka takaa matkustajan oikeudet? Ja mitä meillä eväitä meillä on täältä matkustajien oikeuksien täysi täytäntöönpano koko ketjun halki. Kuluttajakeskukset voisivat tehdä työtä tällä alueella. Pitäisikö kehittää vielä jotain lisätekijöitä EUn laajuisia keinoja tässä monen kuljetuksen yhdistävillä matkoilla – tämä sitä paljon vaatimuksia matkajärjestäjälle ja itsesäätelylle. Mitä enemmän haluamme matkustaa, mitä enemmän haluamme sisämarkkinoita, mitä enemmän me haluamme liikkuvuutta, sitä enemmän meidän täytyy tarttua tähän monimutkaiseen, hankalaan EU-kysymykseen. Tämä on tällainen yksi EU-sivusto Travel EU voisi auttaa. Sitten valitukset. Ja sitten liikenteenharjoittajilla pitäisi olla tällainen valituksia käsittelevä tiski, mutta kysymys on, miten voimme helpottaa erityisesti multimodallisuuden tapauksessa – kuluttajien kysymykset. Mikä on tämä keskus, ja tämä auttaa? Ja sitten ovat liikuntarajoitteiset, vammaisuus, Eurooppa ikääntyy, vanhemmat ihmiset, avun tarve. Meidän täytyy olla holistisia ja multimodaalisuus monimutkaistaa vielä ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten matkustamisen ongelmia. Multimodaalisuuden ja monet valtiot kattavan matkailutapauksen. Meillä pitäisi tällä olla joku yleiseurooppalainen keino, joka tarjoaa tietoa avusta matkan eri pätkissä kotia toisen päähän. Sitten pari kysymystä, jota ei tässä käsitellä, mutta ehkä tulevaisuudessa. Tarkistusten yhteydessä ryhmämatkat, oikeus kieltäytyä matkasta. Ja eri valitusmuodot. Kiitos. Paljon kiitoksia, Serpa Mandersilla on vähän kiire. Rova Heir, käykö jos pyydän Mandersia ensin puhumaan? Okay. Mrs. Head agrees to seat her first position to you. Head, luovuttaa paikkansa teille. It's on the radio with, uh... Kiitoksia, minun täytyy mennä viiden minuutin päästä keskustelemaan radioon. Eli Parvanovan huomiot luen nyt tässä. Hän kiittää Pietikäistä lausuntoluonnoksesta – Parvana, vaan iloinen siitä, että monet hänen ehdotuksistaan on otettu mukaan lausuntoon liittyen matkustajien oikeuksiin. Hänhän oli siitä esittelijä. On otettu siis mukaan tähän lausuntoon. Ja Parvanova haluaisi erityisesti korostaa sitä, että hintojen läpinäkyvyys on taattava. Erityisesti mitä tulee lentolipujen hintaan, joissa on piilokustannuksia, vaikka luottokorttikustannuksia, jotka eivät aluksi näy. Eli täytyy varmistaa se, että mainostettu hinta vastaa loppuhintaa. Sitten on pitänyt ryhtyä toimiin, jotta voidaan suojella matkustajia epäreiluilta sopimusehdoilta matkustusliikenteessä. Ja Parvanova myöskin panee merkille, että täytyy varmistaa se, että ne, jotka ostavat vain paikan, Niin että heillä on samat oikeudet kuin ne, jotka ostavat pakettimatkan. Siinä tapauksessa, että yritys menee vaikka konkurssiin. Sitten kuluttajan oikeus vaatia oikeuksiaan pitää vahvistaa. Ja lopuksi Parvanoma haluaisi korostaa, että matkustajaoikeudet ovat hyvin keskeisiä ja lähinnä kuluttajaoikeuksia, ja siksi hän katsoo, että tämän valiokunnan rooli, kun tulevaisuudessa asetusta tarkastellaan, pitäisi tunnustaa. Nythän puhutaan kuluttajaoikeuksista. Siinä kaikki. Kiitoksia ja minä lähden nyt sitten radiohaastatteluun. Uh, thank you. Well, I'm sorry we can't... Kiitos. Uh, valitettavasti debattissa De Jongin kanssa emme pääse kuulemaan sitä. Tähän tapahtuu täälläkin. Hei. Tack så mycket och jag vill... Kiitos. Haluan kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Sinä aikana, kun hän on laatinut tätä asiakirjaa, tämä on hyvä asiakirja, vaikka olen tehnyt jotakin tarkistuksia, jotka tulen esittelemään. Olen ihan samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että matkustajien oikeudet ovat kuluttajien oikeuksia – ja tätä kannattaa toistaa puheenjohtajalle, että hän voi omaksua tämän kannan, että jos meillä on vastaista lainsäädäntöä tällä alueella, niin eh, tämä asia täytyy ainakin jakaa IMKon kanssa, koska tämä on ehdottomasti kuluttajakysymys. Voin mä sanoa, että tämä on kivaa, että tämä asia tulee esille useimmat mepithän matkustavat ristiin rastiin monta kertaa viikossa. Ja minä usein törmän ongelmiin perutettuihin lentoihin, myös näihin lentoihin, mutta myös junamatkoihin ja Tanskan ja Ruotsin välillä aika usein. Ja miten pulmalliseksi se käy, kun ja kaksi jäsenvaltiota on mukana. Kuten sanoin, minulla on joukko tarkistuksia ja lisäyksiä lausuntoon, ja tärkeintä on sanoa, että meidän ei pidä laatia asetusta. Meidän pitää painottaa, että kuljetellaan oikeus tehokkaisiin, korkeisiin minimisääntöihin kuljetusmuodosta riippumatta, ja me vaadimme säätelytapaa, joka kattaa minimisäännöt säännöt, ja matkustajan oikeudet, joihin liittyy erityisiä toimenpiteitä kullakin kuljetussektorilla. On tärkeintä, että jäsenvaltiolla on oikeus mahdollisuus tarjota korkeampaa kuluttajansuojaa, jos Me siis sosiaalidemokraatit olemme viitanneet tähän aikaisemminkin. Koska meillä on toimivaltaa kuluttajansuojassa ja kuluttajan oikeuksissa, tärkeää on myös, että pidämme huolta, että meillä on asianmukaiset korvausjärjestelmät peruutusten ja myöhästymisten tapauksessa, tarjotaan tapauksessa. Kaikki keskeytykset ja bukauksen peruuttaminen. Näistä täytyy olla tiedot liikenteen harjoittajan kotisivulle ja me olemme päässeet pitkälle internetissä ja e, kaikenlaisia keinoista ja on erilaisia sovelluksia ja kaikkia appeja, joita on älypuhelimessa ja iPadissa. Pitää olla keinoja laatia tällaista. Vaikka kuluttaja on tässä kohta matkustajia, jotka ovat liikuntarajoitteisia tai vammaisia, pitää todeta, että kuluttajilla annettava informaation täytyy olla esteetöntä ja sen täytyy tulla eri muodoissa esteettömissä muodoissa. Ja kun tämä on lausunto, oma aloite mietintään, niin ehkä se pitäisi pohtia tätä yksinkertaistamista – kun kuluttajat pyrkivät bukkaamaan matkan kautta Euroopan. Nyt on hankala esimerkiksi varata junamatku Kalmasta Ruotsista Strasbourgiin. Minun täytyy ottaa yhteyttä eri junayhtiöihin. Niin me haluamme, että mahdollisimman moni matkustavat Euroopassa. Ja ehkä käytäisimme enemmän junaa ja bussia kuin lentoja, niin sitäkin voisi vähän pohtia. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, Mrs. Turunen. Turunen. Thank you, uh, and, and thank you to... Kiitos ja kiitos esittelijälle. Teidän kantanne ovat erittäin tarkkoja, hyviä kantoja. Myöskin meidän prioriteettimme on se, että on yksi asetus ja että näitä kysymyksiä käsitellään kuluttajaoikeuksina. Meillä on kaksi tai ehkä kolme asiaa. Otan nämä kaikki esille. Nämä lisäämme tarkistuksiimme. Yksi liittyy tähän intermodaalisuuteen. Tämä on mainittu, myös Anna Head mainitsi tämän. Meidän pitää varmistaa, että olemme yhdenmukaisia oikeuksien osalta ja että nämä ovat yhteydessä myöskin korkeampaan tasoon, kun matkustajat vaihtavat kuljetusmuotoa, eli meillä pitää olla korkein mahdollisen turvallisuuden turvataso. Ja sitten vammaiset henkilöt, olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, meidän pitää varmistaa se, että tiedot ovat etukäteen saatavilla ja että ne ovat täydellisiä. Ja sitten toinen tai viimeinen asia, en ole varma, että otammeko tätä esille tarkistuksessa, mutta yksi asia, johon haluaisin kiinnittää huomioon, hyvin konkreettinen esimerkki. Tämä on kuitenkin laajempikin kysymys. Komissio on kertonut, että suurin osa valituksista tulee liikennealalta. Tanskan mediassa oli sellainen tapaus, johon minulta pyydettiin kommentteja ja minulla oli hieman vaikeuksia vastata tähän. Eli Tanskan kansalainen matkusti espanjalaisella yhtiöllä Tanskasta Espanjaan ja sitten hänen piti jatkaa Etelä-Amerikkaan espanjalaisen yhtiön kyydissä ja hän oli myöhässä, eli hän ei ehtinyt koneeseen Espanjaan, joka lähtisi Etelä-Amerikkaan ja sitten tietysti tämän hetkisen lainsäädännön mukaisesti hänellä on oikeuksia korvauksiin. Eli hän valitti ja Espanjan viranomaiset tunnustivat, että hän on oikeutettu saamaan korvauksiin korvauksia, rahaa ja jotakin muuta. En nyt muista yksityiskohtia, yksityiskohtia mutta espanjalainen yhtiö ei kuitenkaan koskaan vast- reagoinut, eli hän ei koskaan saanut rahaa. Ja sitten hän re- kuluttaja valitti ja sanoi, että en ole saanut rahoja takaisin. Ja kysymys onkin se, että minkälaisia sääntöjä meillä on sellaisten yritysten osalta, jotka eivät noudata sääntöjä. Vaikka valitus on tehty ja valitus on hyväksytty, ja pohdinkin sitä, että meillä on tietysti rajat ylittävää riidan ratkaisumahdollisuuksia. Meillä on tähän mahdollisuudet, mutta hän sanoi minulle, että tämä olisi liian iso asia mennä Espanjassa tuomioistuimen tämän asian kanssa. Minulla ei ole resursseja siihen. Hän sanoi, että tämä olisi, maksaisi noin 2000 euroa ja niin edelleen. Eli hän keskeytti asian, hän ei koskaan saanut rahoja takaisin Tämä on sellainen asia, jota pitäisi vielä painottaa tässä rajat ylittävässä tilanteessa. Tätä voitaisiin ottaa esille, tästä voitaisiin keskustella. Tämä ei ole mikään ainutlaatuinen tapaus. Tässä on tärkeää, tärkeitä näkökohtia. Jos tarkastelee tätä kuluttajatulostaulua, siinä tarvitaan, että noin 45 45 prosenttia ihmisistä eivät tehneet valitusta, koska he kokivat sen liian monimutkaiseksi. Herra Piilen. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia. Kun puhutaan matkustajan oikeuksista, no tästä nyt on puhuttu jo pitkään. Tämä mainittiin myös silloin, kun puhuttiin edellisestä lausunnosta liittyen tulostaulukun. Ja meidän valiokuntamme ei ole ainoa, joka on mukana tässä kuluttajaprosessissa. Myöskin matkailuvaliokunta on tässä mukana. Mutta huolimatta meidän ponnisteluistamme ja komission ja muiden elinten ponnisteluista, kun taistelemme kuluttajoikeuksien puolesta Euroopassa, niin fakta on se, että Euroopassa, kun syntyy ongelmia, niin kuluttaja ei tiedä, kenen puoleen kääntyä ja miten hoitaa ongelman. Eli mikä on johtopäätös? Totuushan on, että matkustajat usein eivät tunne oikeuksiaan tai eivät tiedä, miten voisivat hakea korvauksia tai oikaisua. Eli haluaisin kiittää Pietikäistä tästä lausunnosta. Ja olen iloinen siitä, että hän on korottanut, että matkustajaoikeudet ovat kuluttajaoikeuksia ja että niitä pitää panna täytäntöön johdonmukaisesti. No tavoitteenahan on se, että nämä oikeudet pannaan oikealla tavalla täytäntöön ja todellakin olen samaa mieltä kaikista ehdotuksista, jotka ovat mukana lausunnossa. No yksi asia liittyy kohtaan kolme, jossa sanotaan, että kuluttajalla on oikeus tehokkaiseen tasapuoliseen suojaan kuljetusmuodosta riippumatta. Niin, totta tosiaan, mutta tasapuolinen, onko se oikea sana? Mielestäni se riippuu vähän valitusta kuljetusmuodosta koska me emme voi odottaa, että kaikki toimijat tapaavat, takaavat samat periaatteet pitkällä aikavälillä. Eli uskon, että siitä koittuisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Enkä tiedä, miten se sitten käytännössä toimisi. Ja miltä sen tulisi näyttää. No, tämä tietysti kuluttajan kannalta kuulostaa hyvältä, mutta tällaisessa välineessä pitää ottaa huolioon myöskin eri kuljetusmuotojen erityispiirteet. Emme voi odottaa, että lyhyne, lyhyt linja-automatka käsitellään samalla tavalla kuin pitkä lentomatka. Eli tämä täytyy pitää mielessä ja täytyy myöskin muistaa, että lainsäädännön erot eivät johdu pelkästään epäjohdonmukaisuudesta yksittäisten lakien välillä, vaan niiden erityispiirteistä. Eli teen tarkistuksia, mutta olen tyytyväinen tähän lausuntoon ja odottelen edelleen yhteistyötä tässä asiassa. Kiitos. And then, um, Mr. Schwab haluaisi vielä puhua. No pitäisi tunnustaa, että Coulsonan täällä DG Movista, eikö niin? Saatte puheenvuoron kohta. Schwab ensin. Ja, vielen Dank, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa tästä johdonmukaisesta lausuntoluonnoksesta. Nyt on tärkeää, no me puhumme juuri tästä tulostaulusta, eli meidän täytyy vahvistaa näiden oikeuksien yhtenäisyyttä. Mutta täytyy myöntää, että olen samaa mieltä Bilanin jatkokysymyksestä, koska minulla en nyt tiedä, mitä nämä matkustajaoikeudet oikein ovat, ja ovatko ne sitten ihan samat kaikissa kuljetusmuodoissa kaikkien matkustajien osalta. No, Bilanin tavoin tietysti ymmärrän, että eri kuljetusmuodoissa on erilaisia ongelmia. Ja pääongelma minusta, ja Emili Turunenkin puhui jo tästä, eli täytäntöönpano siitä, mitä meillä tällä hetkellä jo on, on valtava ongelma. Ja itsekin olen joskus elänyt Espanjassa, ja siellähän on tietenkin selkeitä sääntöjä. Jos lento on yli kolme tuntia myöhässä, niin silloin on yksiselitteiset oikeudet, mutta siitä huolimatta ei ole mitään yksinkertaista keinoa saada tuloksia. Ja erityisesti tässä siis täytäntöönpano. Ja olen iloinen siitä, että Pietikäinen on puhunut näiden sääntöjen johdonmukaisesta täytäntöönpanosta kohdassa kaksi. Se on tietysti keskeistä. Ja näitä oikeuksia meidän todellakin tulee vahvistaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Well, thank you very much everybody. Kiitos kaikille näistä hyvin hyödyllisistä kommenteista. Annan puheenvuoron sitten Kossonille, koska ihan lyhyesti, koska meillä ei ole paljon aikaa, jos haluatte kommentoida joitakin näitä kommentteja, myöskin kertoa, että missä menemme tällä hetkellä asioista, joita käsitelty liikennevaliokunnassa. Kiitos puheenjohtaja. Ihan aluksi haluaisin kiittää Pietikäistä lausuntoluonnoksesta. Meille tämä on erittäin hyvä ja nämä asiat pitää todella ottaa huomioon. Olemme aivan samaa mieltä suurimmasta osasta niistä kommenteista, joita hän on muotoillut. Se, että on tärkeää ottaa huomioon nämä oikeudet ja ottaa huomioon erilaiset tilanteet, kuljetusmuodot, eh, multimodaalisuus, valitusten tärkeys ja myöskin se, että on tärkeää, että otetaan huomioon liikennerajoitteiset matkustajat. Haluaisin sanoa kaksi kommenttia liittyen näihin kommentteihin, joita aikaisemmin kuulimme. Ja myöskin haluaisin vastata yhteen asiaan, joka on tässä Pietikäisen lausunnossa otettu esille. Ensimmäinen kommentti. Kansallinen viranomainen kun se ottaa yhteyttä tai perustelee tai suosittelee jotakin lentoyhtiölle, jota lentoyhtiö ei sitten toteuta. Mitä sitten matkustaja voi tehdä? Lainsäädännössä tällä hetkellä on ainoastaan yksi mahdollisuus. Eli näiden nykyisten kuljetusmuotojen yhteydessä ei ole mahdollista saada sellaista tulosta aikaiseksi, jota siis viranomainen on päättänyt. Mutta kuitenkin kansallinen viranomainen pystyy antamaan tai asettamaan sakon. Ja on selvä, että kun on mahdollisuus asettaa sakko, niin on todennäköistä tai mahdollista, että lentoyhtiö pitää parempana sitä, että se löytää jonkinlaisen ratkaisun matkustajan kanssa, eli se, että se toteuttaa tämän viranomaisen antaman suosituksen. Eli tämän nykyinen järjestelmä on sellainen, joka ei mahdollista sitä, että viranomainen pystyisi täysin ratkaisemaan tätä tilannetta, mutta epäsuorasti kuitenkin voidaan sakon välityksellä ratkaista tämä tilanne. Sitten toinen kommentti, johon halusin palata, Tämä on sellainen, jota Pietikäinen on käsitellyt. Ja useammat jäsenet ottivat tämän esille. Schwab esimerkiksi tämä liittyy eroihin, joita on olemassa kuljetusmuotojen välillä. Komission tiedonannossa on hyvin selvästi asetettu tavoitteeksi se, että pidetään progressiivisesti parempana sitä, että nämä eri kuljetusmuodot yhdenmukaistettaisiin tai yhdistettäisiin ja nykysäännösten mukaisesti on olemassa eroja eri kuljetusmuotojen välillä, vaikka ei pitäisi olla. Meidän mielestämme erot on sellaisia, joita pitäisi käsitellä, koska meillä on eri kuljetusmuodot ja meidän pitäisi asteittain pystyä yhdistämään näitä, mutta tällä hetkellä on liian aikaista tehdä yhtenäinen sääntely tai asetus tästä asiasta esimerkiksi meriliikennealalla tai vaikkapa linja-autoalalla on sääntöjä, jotka eivät kuitenkaan ole vielä voimassa. Eli meillä ei ole minkäänlaista taustaa, jota vasten voitaisiin arvioida tätä asiaa tarkemmin. Eli on tiettyjä eroja, joiden pitääkin olla olemassa eri kuljetusmuotojen välillä. Ja nämä oikeudet ovat hyvin uusia asioita, joten siksi meidän pitää vielä odottaa sitä, että me saisimme yhdenmukaisen lainsäädännön tässä asiassa aikaiseksi tästä asiasta olemme täysin samaa mieltä. Tämä asia pitää ottaa huomioon. Ja sitten kysymys, jonka puheenjohtaja esitti. Eli se, että komissio todennäköisesti ehdottaa tämän vuoden lopussa sitä, että matkustajien oikeuksia koskevaa asetusta ilmailualalla muutettaisiin. Kiitos. Good. Thank you very much indeed. Paljon kiitoksia. Pietikäinen, niin haluatko yhteen vedon? Paljon kiitoksia ihan lyhyesti. Kiittäisin kaikkia kollegoita ja komissiota kommenteista, hyvistä kommenteista. Mitä tulee yhtäläiseen suojaan, teillä oli hyvä pointti. Tämä lyhyt sanamuoto, tässä voisi aiheuttaa ongelmia koska tämä suhteellisuusperiaate, se onko matka lyhyt vai pitkä, täytyy ottaa huomioon. Ja eri säätelymuotojen lähentäminen vie aikaa. Haluatko kertoa aikataulun? Säästän sinua. Tarkistusten takaraja 19. kesäkuuta Tätä käsitellään 19. heinäkuuta ja äänestys sen jälkeen. Paljon kiitoksia esittelijälle ja kaikille muille. Ja nyt siirrymme viimeiseen kohtaan esityslistalla. Colin Langenin kuluttajaluottodirektiivin täytäntöönpano. Hän ei pääse paikalle täällä, mutta Ver Heijen hänen puolestaan tämän ja Kristina Rousseau, DG Sankosta, yksikönjohtaja, on täällä vastaamassa komission puolesta. Kuka muu täällä on? Prendergast ei ole paikalla. Bozoi ei ole. Oile ei ole. Minä olen. Ja tälle varjo. Olen ainoa virallinen varjosittelijä tällä hetkellä. Ehkäpä muitakin tulee. Olemme oli? täytyy lanseerata mietintö. Varhe, Verheyen. Kiitoksia esittelijä. Ei nyt ikävä kyllä tänään voi henkilökohtaisesti esitellä mietintöä, joten hän pyysi minua ottamaan esiin muutamia tärkeitä kohtia hänen mietinnöstään. Kyse on kulutusluottodirektiivin 2008 täytäntöönpanosta ja siihen liittyy kaksi tavoitetta. Ensinnäkin korkeampi kuluttajansuojataso ja sitten sisämarkkinoiden vahvistaminen rajat ylittävien luottojen osalta. No, osittain luottolainsäädäntöä on yhdenmukaistettu ja kuluttajansuojataso on noussut, mutta rajat ylittävien kulutusluottojen määrä on hyvin pieni, alle 2 prosenttia, ja niistä 20 prosenttia on otettu netissä. Eli pankkisektorilla on hyvin paljon toimintaa netissä. Ja se johtuu ehkä siitä, että luottolaitokset eivät läheskään kaikki myönnä rajat ylittäviä luottoja. Ja toisaalta sitten meillä on nyt finanssikriisi. Ja nyt on, tällä alalla ei ole niinkään oikeudellisia ongelmia, vaan pikemminkin ongelmat johtuvat siitä, että henkilökohtaisia yhteyksiä ei ole. No, tästä on ollut nyt ongelmia rahoituslaitoksissa ja jäsenvaltiossa, koska tämä menettely on hyvin monimutkainen ja kansallinen lainsäätäjä ja rahoitusluotokset, ne joutuvat painamaan oikealla tavalla täytäntöön, ja tämä kahden vuoden siirtymäaika on ollut liian lyhyt. Esittelijä puhuu siitä, että myöhässä, myöhemmin, kun kyse on näin monimutkaisista kysymyksistä, eli tätä aika pitäisi olla kolme vuotta. No sisällöstä direktiivin tiettyjä kohtia kyseenalaistettiin, esimerkiksi informaation tieto kuluttajille, siihen liittyy ongelmia. Se oli liian suppea ja liian vaikea, vaikeasti ymmärrettävä. Ja esimerkkinä on sitten tämän todellisen vuosikoron laskeminen. No, komissio on tehnyt suosituksia, mutta ne eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti sitovia. Ja tässä olisi nyt toivottavaa, että kaikkien oikeudellisten välineiden osalta säännöt olisivat samat. Ja sitten hän puhuu myöskin tästä valitusoikeusaikataulusta ja nyt on vaikea sitten määritellä, milloin tämä määräaika alkaa kulua. Eli tässä on epävarmuutta liittyen siihen, onko tämä ensimmäisestä yhteydestä lähtien vai siitä lähtien, kun sopimus on solmittu, aikako aika juosta siitä hetkestä lähtien. Sitten täytäntöönpanossa on ongelmia ja 2001 tehtiin tutkimus yli 500 nettisivun osalta ja siellä havaittiin ongelmia. Ja direktiivissä on tärkeitä osia, jotka liittyvät eurooppalaisen kuluttajasuojan ja komission pitää nyt varmistaa täytäntöönpano ja myöskin täytyy katsoa, että jäsenvaltiot toimivat oikealla tavalla ja sitten mitä jättää riittävästi aikaa tottua uusiin sääntöihin ja kerätä kokemuksia ja myöskin täytyy lisätä luottamusta rajat ylittäviin luottoihin ja täytyy myöskin arvioida direktiivin oikeudellisia vaikutuksia ja myöskin täytyy katsoa, pitäisikö tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Monilla aloilla tarvitaan nopeita muutoksia, mutta toisissa asioissa pitää odottaa, koska täytyy ensin kerätä kokemusta ja katsoa, miten tietyllä aikavälillä konkreettiset kokemukset sitten toteutuvat käytännön to- täytäntöönpanossa. Uh, thank you very much. Kiitos. Olen ainoa varjoesittelijä tässä, joten teen muutamia kommentteja, jos ei joku muu kollega halua tässä puhua. Niin ensinnäkin olen sitä mieltä, että Colin Langenin kommentit ovat erittäin hyviä on melko selvää, että tämä direktiivi on hyvin hitaasti astunut voimaan ja monet, jotka ovat olleet mukana tässä työssä alusta asti, kuten itse olin, tämä, ehkä aloitettiin tämä työ jo ennen kuin tuli parlamenttiin yli 13 vuotta sitten ja silloin ei käsitelty näitä eri harmonisointiin liittyviä kysymyksiä niin paljon. Ja sitten tämä kuluttajan markkina ala on niin eriytynyt ja siinä on erilaisia toimintoja eri jäsenvaltioissa. Tämän täysin yhdenmukaistetun direktiivin arvo oli hyvin kevyt ikään kuin tässä yhteydessä. Ja se, mitä Colin Langen tässä on ottanut esillä, on se, että kun ajatellaan tätä rajat ylittävää kulutusluottoa. Se on vielä hyvin alhaisella tasolla edelleen, mutta sitten on myöskin tiettyjä kuluttajasuojeluun liittyviä kysymyksiä, joita on yhdenmukaistettu tällä alalla. Ja yksi asia, jonka hän mainitsi, on se, että tiedon esittämisessä on puutteita. Tämä on yksi tärkeimpiä asioita, joita olemme työstäneet. Ja erityisesti kun ajattelemme näitä standardointuja esityksiä tai tiedon muotoja, on hyvä työstää sitä tai pohtia sitä, että kuinka tietoisia kuluttajat ovat näistä asioista. Ja pitää katsoa, mitä sitten todella saadaan aikaiseksi kulutusluoton alalla. Tässä on katettu erilaisia asioita, mutta olisi hyvä ymmärtää vielä tarkemmin se, että kuinka kulutusluotto tiedot ovat saatavilla eri jäsenvaltioissa. Nämä ovat tärkeitä välineitä, joita sitten luoton myöntäjät käyttävät, kun ne arvioivat tilannetta. Eli tämän tiedon saanti kuluttajille on sellainen asia, joka pitää ottaa huomioon. Ja yksi asia tässä direktiivissä ja sen tarkistamisessa oli se, että tämä tieto olisi saatavilla tasapuolisesti kaikkialla ja tämä on yksi asia, jota pitää tutkia, katsoa, että toimiiko se. Lisäksi esittelijä tässä ottaa esille erilaisia kysymyksiä, joista on ollut erimielisyyksiä jäsenvaltioiden välillä. Komission kanssa olemme samaa mieltä siitä, että komiteologiamenettelyssä menettelyssä muutamme näitä korkotasojen laskutapoja, mutta tämä on sellainen asia, joka kuluttajien pitäisi vielä ymmärtää paremmin. Ja ihan lopuksi vielä sanon, tästähän käsitellään tai keskustellaan vielä myöhemmin lisää, vielä lopuksi tästä sovellusalasta sanoisin, pari vuotta sitten olimme Ruotsissa, Ruotsin puheenjohtajakaudella, ja Sanoimme, että on mahdollista, että Ruotsin hallitus voi laajentaa tämän kuljetusluottodirektiivin soveltamisalaa. Ja tämä on varmasti kanta, joka on vielä voimassa. Tämä oli heidän asiansa ottaa tämä asia esille. Jotkut jäsenvaltiot ovat laajentaneet tätä soveltamisalaa myös muihin alueellisiin tuotteisiin. Tämä on erittäin kiinnostavaa. Monet ovat olleet skeptisiä tämän osalta samoista syistä kuin kulutusluottodirektiivinkin osalta on olemassa tiettyjä säännöksiä kulutusluottodirektiivissä. Ja asuntolainojen osalta pitää tehdä tiettyjä mukautuksia. Tiedän, että esittelijä KONT-valiokunnassa oli kunnianhimoisempi tällä alalla tai tällä, tässä kysymyksessä ja katsotaan, miten sitten tämä kysymys palaa meille. Mutta olisi kiinnostava nähdä, että mitä komission edustaja on mieltä tästä linjasta, joka Colin Langen on ottanut tässä mietinnössä. Tällä hetkellä emme katso, että meidän pitäisi muuttaa merkittävästi direktiivin säännöksiä, mutta haluamme kuitenkin varmistaa, että tämä täytäntöön pannaan asianmukaisesti. Ja täytäntöönpanokysymykset ovat sellaisia, joihin halusimme keskittyä, emmekä esittää mitään suuria muutoksia. Ja se, että miten voitaisiin jäsenvaltioita hyödyntää tässä direktiivissä paremmin, on myös kiinnostavaa. Eli jos olemme samoilla linjoilla komission kanssa, niin tämä on hyvä syy tehdä oma-aloitteinen mietintö tällä alueella ennen kuin saamme tämän ehdotuksen komissiolta ja olisi kiinnostavaa myös kuulla komission aikataulusta tässä kysymyksen käsittelyssä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa? Annan sitten puheenvuoron Kristina. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mrs. for the Kiitos Rova Verhaajan tiedostanne Colin Langen mietinnöstä kysymyksenne helpottivat työtäni, koska voin sanoa, että me olemme samaa mieltä Euroopan parlamentin omaksumasta suunnasta tämän mietinnön suhteen. Me olemme sitä mieltä, että tämä on tärkeä direktiivi ja pelissä on sen asianmukaisen tä- täytäntöönpanon varmistaminen, kuten mietinnössä ja puheenvuoroissa todettiin. jäsenvaltiolla on ollut joitakin vaikeuksia tämän direktiivin täytäntöönpanossa, joihinkin olemme pyrkineet tarttumaan muuttamalla direktiivin liitettä, muuttamalla joitakin oletuksia äh, tämän koron laskemisen suhteen, keskimääräisen koron laskemisen suhteen. Meillä on myös suuntaviivoja direktiivin suhteen. Nämä suuntaviivat on myös sihteeristölle lähetetty, jos näin on tehty. Teemme niin. Jäämme täysin näkemyksemme. Tärkeää auttaa jäsenvaltioita täytäntöön panemaan direktiiviä, mutta haluaisin tarttua myös siihen sanomaan asiaan, että on tärkeää, että kuluttajat tuntevat direktiivin säännöt, että on tietoisuutta kuluttajien direktiivin tarjoamista oikeuksista. Siksi kysymys on, tarvitaanko informaatiokampanjalle, kampanjalle, joka lisäisi kuluttajien tietoa. Ja erityinen kysymys tämän ulottamisesta PK-yritykselle se on mahdollista. Ja aikataulun suhteen ja me sanoin, että tämä mietinnössä on makrotaason tutkimus direktiivin vaatimuksista ja sen tulokset tulevat vuoden lopulla – me olemme viemässä loppuun myöskin transponointitarkastuksia siitä, miten jäsenvaltiot toteuttavat tätä. Olemme vähän myöhässä. Emme siksi, että itse olisimme myöhässä, vaan jotkut jäsenvaltiot muuttivat tämän lainsäädännöksi vähän myöhässä. Meiltä uupuu kahdeksan jäsenvaltiota. Vuoden lopussa saamme koko kuvan. Ja sitten laadimme kertomuksen 2013 sitä, miten muutettu kuluttajaluotto johto direktiiviä on sovellettu. Ja siltä pohjalta nähdään, onko tarvetta muuttaa jotain sen säädöksiä. Mutta lähdemme siitä oletuksesta, että haluamme sen kunnon täytäntöönpanon taita pikemminkin kuin sen muuttamisen. Jatkamme yhteistyötä. Kiitos kiinnostuksesta. Good. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla. Täytyy kuulla vielä jotakin muita ryhmiä ennen kuin laadimme Rova Ferhajan, onko teillä samoita sanottavaa ei? Aikataulusta 13. kesäkuuta tarkastukselle takaraja 18. syyskuuta niitä käsitellään. Kompromissit 10. ja lokakuuta ja äänestykset 11. lokakuuta. Meillä on hyvin aikaa komissiolle myös edetä prosessissa ja odotamme muilta ryhmiltä kommentteja tässä välillä. Kiitos Rova Colin Langenille poissa olevana ja kiitos muulle tiimille. Sitä myöten päivän kokous on päätetty. Kiitän teitä, olemme vähän etojassa. Kiitän tulkkia, kuten aina. Tämä on vähän outo huone meille, mutta vähän valoisampi muistuttaisin jäseniä, että kahdesta asiasta. In the plenary next week on Wednesday afternoon. päivällä on merkittävä keskustelu komission jäsen Michel Barnierin kanssa kolmesta tärkeästä kysymyksestä. Uusi kertomus palveludirektiivin täytäntöönpanosta hänen kertomuksensa sisämarkkinoiden eurooppalaisesta hallinnasta ja ehdotus Single Market Actin seuraavasta vaiheesta Single Market Act 2. Valiokunta teki päätöslauselmaa ehdotuksia, sitä äänestettiin viime viikolla ja siihen on ryhmätty tuossa tarkistuksia, mutta uskon, että valiokunnan jäsenet osallistuvat keskusteluun ja seuraava kokouksemme on 20. 21. kesäkuuta kumpanakin päivänä neljä täysistuntoa äänestämme merkittävästä ehdotusjoukosta, jota vuoden aikana olemme laatineet. Kiitoksia myös internetissä meitä kuunnelleilla. Ja toivottavasti näemme täällä Teskellakin. Kokous on keskeytetty. Kiitos.